Ladies and gentlemen, colleagues. Hyvät naiset ja herrat, kollegat, olkaa hyvä ja asettautukaa paikoillenne. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Edustaja Pantsieri ei ole paikalla tänään, mutta meillä on Magreb-maiden valtuuskunta vierailu Tunisiaan. Esityslistalla huomenna 15 vaille kolme on suositus neuvostolle 67. YK yleiskokouksesta. Onko mitään pöytäkirjaa vastaan, pöytäkirjan hyväksymistä vastaan? Katsomme, että pöytäkirja on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset hoidetaan myöhemmin haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Naton pääsihteerin Anders Fora Rasmussenin. Ja on hienoa, että olette tänään paikalla näin lyhyellä varoitusajalla juuri Chicagon huippukokouksen alla. Minusta meidän täytyy käyttää aikaa siihen, että keskustelemme syvällisemmin EUn ja Naton välisistä suhteista paljon syvällisemmin kuin aikaisemmin. Tämä näkemysten vaihto on hyödyllinen ensiaskel. Ja onkin hyvä, että kaikki tämä tapahtuu juuri Naton huippukokouksen alla. Paikalla on kymmenen kansallisten parlamenttien edustajaa seitsemästä jäsenvaltiosta. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi ja Toivon, että osallistutte aktiivisesti keskusteluun. Tällä hetkellä NATO on siirtymävaiheessa, muutosvaiheessa. Yhteistyö puolustusmateriaalihankinnoissa on äärimmäisen tärkeää Euroopan maille näinä kriisin aikoina. Afganistan ja laajentunut mandaatti Atalanta mission yhteydessä ovat hyvin tärkeitä tehtäviä tällä hetkellä. Näin ollen pääsihteeri on arvokasta, että olette paikalla kertomassa meille hyvin tärkeistä kysymyksistä näin Chicagon huippukokouksen alla. Ja mielellämme vaihdamme näkemyksiä kanssamme. Tervetuloa vielä kerran. Mr. Chairman, dear Elmar. Puheenjohtaja, hyvä Elmar. Kiitos tästä alustuksesta, tästä johdannosta. Alkuun haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä pitkästä sitoumuksesta Euroopan tason politiikkaan. Teidän aktiivisesta osallistumisestanne institutionaaliseen kehitykseen Euroopan unionissa. Teidän mukana olostanne ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja kiinnostuksestanne Naton e- ja EUn välisiin suhteisiin. On äärimmäisen hyvä olla täällä. Aina on mukava käydä Euroopan parlamentissa vieraisilla. Niin kuin jotkut teistä tietävät, minähän olin itse parlamentaarikko 31 vuotta, joten tunnen olooni varsin kotoisaksi täällä. On aina hyvä kuulla muistutuksia siitä, kuinka läheiset unionin instituutiot ovat Naton kanssa, tässä kaupungissa erityisesti. Kun ajatellaan turvallisuutta, niin meillä on syytä olla ylpeitä. Naton Euroopan liittolaiset ovat olleet mukana Afganistanin toimissa, johtoroolissa. Ne ovat olleet myös Libyassa johtavassa roolissa ja ovat auttaneet eh, vakauttamaan Balkanin alueen. Samana ajanjaksona Euroopan unioni on omaksunut keskeisiä rooleja Georgiassa, Balkanilla ja myös Afrikassa. Tämä on todella vaikuttavaa ja tärkeää. Euroopalla on elintärkeä rooli turvallisuutemme säilyttämisessä. Kenties tämä ei ole eh, lähihistoriassa kaikista vaarallisinta aikaa. Se on kuitenkin monimutkaisin ja ennustamattomin ajanjakso. Taloutemme ovat kovan paineen alla. Tämä rasittaa väestöä ja julkistaloutta. Samanaikaisesti ennakoimattomuus heijastuu tapahtumiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa niin, että uusia sotilasvaltoja nousee esille ja uusia uhkia, kuten kyberuhkia, syntyy. Tämä on harjoitus siinä, miten saamme ympyrän ja neljän sopivan yhteen. Tämä vaikuttaa epävakauttavasti maailmanlaajuisesti. Meidän on keskityttävä kotimaan politiikkaan, mutta ei pidä myöskään myöskään sulkea silmiämme ulkomaailmalta. Mikään yksittäinen valtio eikä supervalta eikä mikään manner, olipa se kuinka vahva tahansa, voi tarjota vastauksia näihin haasteihin, haasteisiin yksin. Näinä aikoina entistä enemmän olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Me haluamme varmistaa yhteisen turvallisuuden ja yhteiset arvomme. Meidän on jatkossakin investoitava turvallisuussuhteisiin, jotka ovat niin tärkeitä. Yli 60 vuoden ajan Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat tehneet yhteistyötä Naton puitteissa ja tarttuneet yhteisiin haasteisiin, jotta voitaisiin säilyttää vapaus ja demokratia, kehittää vapaata, rauhallista, rauhan, rauhassa elävää Eurooppaa. Nyt turvallisuutta Euroopassa ei voida erottaa enää maailmanlaajuisesta turvallisuudesta. Joskus tämä tarkoittaa sitä, että meidän on käytettävä voimaamme myös rajojen ulkopuolella niin, että ihmiset voivat elää kotona rauhassa. Näin me olemme tehneet Afganistanissa, Somalian rannikolla ja myös ilmatilassa Libyan yläpuolella. Näin ollen katson, että Vaikkakin meillä on taloudellisia ongelmia edessämme, Euroopalla ei ole varaa kääntää katsetta sisäänpäin. Kun me puhumme turvallisuudesta, niin ainut järkevä perspektiivi on globaali, maailmanlaajuinen perspektiivi. Mutta haluan tehdä tämän asian aivan selväksi. En tarkoita sitä, että meidän pitäisi automaattisesti puuttua kaikkiin ongelmiin, jotka nousevat esille maailmassa. Mutta kyllä tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan kansojen, kansakuntien on katsottava laajemmalti ja niitä on oltava valmiina toimimaan oman hyvänsä takia. Meidän täytyy muistaa myös pohjoisamerikkalaiset liittolaisemme myös euroatlanttisen alueen ulkopuolella. Näin me voimme suojella omien kansalaistemme turvallisuutta YK yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Talousvaikeudet tällä hetkellä voivat johtaa siihen, että Euroopan kansat helposti kääntyvät sisäänpäin. Tarvitaan kuitenkin ulospäin katsovaa, luottavaista Eurooppaa. Ja tämä tarve on entistä suurempi. Sen takia Euroopan maiden täytyy jatkossakin investoida äh, kriittisen tärkeisiin sotilasaloihin äh, järkevästi ja riittävällä tasolla. Niiden täytyy osoittaa valmiutta käyttää näitä resursseja silloin, kun niitä tarvitaan. Hyvä uutinen on se, että Eurooppa ei suinkaan lähde tässä työssä liikkeelle nollasta. Meillä on kyvykkyyttä älykkäät ja halukkaat joukot Euroopassa. Meillä on enemmän eurooppalaisia joukkoja äh, mukana toimissa eri puolilla maailmaa kuin koskaan aikaisemmin lähihistoriassa. Jopa pienet maat, kun, kuten omani, on osoittanut kykynsä vaikuttaa asioihin painoarvoaan laajemmalti. Libyassa viime vuonna Euroopan maat selvästi osoittivat, että ne ovat halukkaita ja kykeneviä johtamaan Naton operaatiota. Ilman merkittävää amerikkalaista ponnistelua yhteinen toimi olisi ollut kuitenkin tehottomampi. Kun ajatellaan vaikkapa, vaikkapa ilmatankkausta ja tiedustelutoimintaa, niin totta kai tämä on tärkeää, että amerikkalaiset ovat mukana. Jotta eurooppalaiset voivat tarjota tätä resurssia käyttöön. Tähän vaaditaan taloudellisia resursseja ja halukkuutta. Yksittäiset kansakunnat eivät voi enää hankkia yksin tällaisia puolustushankintoja, eivät nyt eikä, eivätkä jatkossakaan. Jos me kuitenkin kokoamme resurssimme yhteen, jos me autamme toinen toistamme, jos lähdemme monikansallisten ratkojen suuntaan, niin sitten me saamme sitä tarvikkeistoa, sitä materiaalia, jota me tarvitsemme uusella vuosituhannella. Tätä tarkoittaa älykäs puolustus. Keskeinen osa älykästä puolustusta sisältää läheisemmän koordinoinnin ja yhteistyön NATOn ja Euroopan unionin välillä. Näin me vahvistamme toinen toistamme sen sijaan, että kilpailemme keskenämme. Mehän kaikki tiedämme, että meillä on 21 yhteistä jäsentä ja joukkoja on käytössä vain yhdet ja myöskään veronmaksajia ei ole kuin vain ne yhdet ja samat. Näin ollen Euroopan unionin eh, voimien yhteen keräämishanke on niin tervetullut. Ja tässä nimenomaan muistutan ilmatankkaushankkeesta. Hyvät naiset ja herrat, tie edessämme on aivan selvä, suunta on selvä. Me voimme kaikki voittaa siitä, että Euroopan puolustus on yhä tehokkaampaa, kyvykkäämpää. Euroopan unioni ja NATO voivat ja niiden tulee toimia täydentävästi tois, toinen toistaan vahvistavalla tavalla, kun turvaamme kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tämän tehtävän toteuttamisessa Euroopan on investoitava riittävällä tasolla yhteiseen turvallisuuteemme. Euroopan on jatkossakin investoitava transatlanttiseen yhteyteen poliittisesti, taloudellisesti ja myös sotilaallisesti. Minä uskon Eurooppaan. Minä uskon Euroopan sitoumuksiin niin, että se edistää rauhaa ja turvallisuutta tällä mantereella ja myös sen ulkopuolella. Minä uskon Euroopan kunnianhimoon niin, että se kantaa oman osansa maailmanlaajuisesti tästä takasta. Kiitos. Thank you very much. For... Kiitoksia tästä alkupuheenvuorosta. Tässä nyt oli jo paljon sitten ajattelemisen aihetta. Täällä on jo paljon nimiä puhujalistalla. Eli ehkä nyt heti aluksi asetamme aikarajan puheenvuoroille – Eli kaksi minuuttia per puhuja. Sopiiko? Sala Franka, olkaa hyvä. Se, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Tässä kokouksessa meillä on nyt erittäin tärkeä hetki, kun ajattelemme seuraavaa Chicagon huippukokousta. Ja tätä ajatellen tehän huhtikuun alussa tapasitte komission puheenjohtajan Barroson ja kerroitte siitä, että kuten äsken juuri sanoitte, haluatte vahvistaa EUn ja Naton välisiä suhteita. No, minä nyt haluaisin aivan vilpittömästi, että jollain tavalla, että nyt kertoisi näistä Libyan operaation positiivisista asioista, vaan mitä kritiikin aihetta löytyy ja mitä on opittu. Ja tämän lisäksi haluaisin tietää, mikä ero ja millaisia sitoumuksia on Naton eri jäsenten välillä, kun ajatellaan niiden maantieteellistä toimintakenttää Libyasta Afganistaniin, ja sittenhän siinä vielä muitakin mahdollisia Naton toimia, esimerkiksi Syyriassa ja Somaliassa. Ja miten te näette suhteet Venäjän kanssa ja tiettyjen entisen Neuvostoliiton valtioiden kanssa? Ja millainen rooli tällä hetkellä on vielä Turkilla, kun ajatellaan hyvin intensiivistä kehitystä Naton ja EUn välillä. Ja viimeiseksi vielä, kuinka pitkälti Yhdysvaltojen rooli tulevaisuudessa pysyy samalla tasolla? Onko se edelleen pääroolissa tässä organisaatiossa? Yhdysvaltojen puolustusministeri puhui esimerkiksi tästä yhdestä operaatiosta, ja haluaisin nyt tietää, kun ajatellaan tulevaisuutta pooling and sharing, eli miten te näette Naton nyt tällä hetkellä, ja mikä on tilanne sitten seuraavassa Chicagon huippukokouksessa. Kiitos. Koppa. Ten koppa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun kysymykseni koskee eurooppalaisia ydinaseita. Eli kuinka tärkeitä nämä ovat? Onko tällaisia aseita vielä Euroopassa? Naton joukot saattavat muuttua tulevina vuosikymmeninä, ja kun ajatellaan ohjuspuolustusta, niin haluaisin tietää, onko muita toimia, joita, joihin pitäisi ryhtyä, jotta voidaan rauhoitella Naton jäseniä siitä, että turvallisuus on taattu, mutta toisaalta pitää olla vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää ydinaseiden määrää Euroopan alueella. Ja sitten esimerkiksi on Irania tai Pohjois-Koreaa, millaisia uhkia niiden osalta nyt on horisontissa? Kiitos. Bogdan Krish. Kiitos sitten Bogdan Krish. Tego, o czym mówił sekretarz generalny, Kiitos pääsihteerille kommenteista. Kun me tapasimme kaksi kuukautta sitten Washingtonissa viime kerran ja keskustelimme siitä, miten tästä älykkäästä puolustuksesta voidaan julkisesti puhua, niin haluaisin tietää, onko tällä alalla otettu uusia askeleita. Tämähän on keskeinen kysymys. Ja se varmasti on yksi keskeisistä tuloksista, joita odotetaan Chicagon huippukokouksesta. No sitten Puolustusmateriaalikysymykset, puolustuskykykysymykset ovat sellaisia, joita ihmiset pystyvät seuraamaan ja ymmärtävät. Mitä askeleita tällä alalla on otettu? Entäpä sitten 2013-2014, mitä tapahtuu Afganistanissa? Ilmeisesti missiota pienennetään – sillä tavalla, että tuetaan Afganistanin omia turvallisuusjoukkoja. Onko tästä tehty päätöksiä? Nythän huippukokous on jo varsin lähellä. Entäpä sitten vuoden 2014 jälkeen, ISAFin mission jälkeen, onko kyseessä halukkaiden koalitio vai kenties laajennettu nykyoperaatio? Sitten pääsihteeri, olette tietoinen siitä tuesta, jota saatte uudistuksille henkilöstössä ja johtorakenteessa. Tämä varmasti kannattaa esitellä myös julkisesti. Pitää pitää kiinni kuitenkin niistä hyvin kunnianhimoisista tavoitteista, jotka on esitelty. Tämä pätee myös suorituskykyä. Tästähän sovittiin Lissabonin kokouksessa. Kysymykseni kuuluukin, kun me ajattelemme rakenneuudistuksia, joihin olette ryhtymässä Natossa, niin pidetäänkö tässä kiinni kunnianhimoista tavoitteistamme? Kiitos sitten Ladford. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin Naton pääsihteeri, kiitoksia, että olette nyt tänään paikalla. Minulla olisi kysymys, jonka kysyin myöskin edeltäjältäne kuusi vuotta sitten. Euroopan parlamentti nyt seuraa raporttia helmikuulta 2007, joka koskee näitä kidutus- ja vankikuljetuskysymyksiä. Eli kysyisin nyt näistä Naton puitteista ja erityisesti sopimus, joka tehtiin 4. lokakuuta 2001 kun NATO vetosi artiklaan 5. Ja osa näistä sovituista toimista tähtäisi siihen, että tietoja vaihdetaan tehokkaammin ajatellen terrorismiuhkaa ja että Yhdysvallat saisivat pääsyn eurooppalaisten NATO-maiden ilmatilaan terrorismin torjunnassa mukana ilmatankkaus. No nyt on ollut huolenaiheita, että Naton puitteissa, joko monenvälisesti tai kahdenvälisesti, on helpotettu laittomia luovutuksia ja muita laittomia toimia, esimerkiksi kidutusta. Ja maat, joita on syytetty salaisista vankiloista Liettua ja Romania, liittyivät NATOon vuosien 2001-2004 välillä. Oletteko koskaan tutkinut näitä syytöksiä, että NATO oli sekaantunut jollain tavalla näihin toimiin. En nyt puhu mistään sotilaallisesta tai tiedusteluyhteistyöstä. Oletteko tutkineet näitä asioita? Ja voitteko kertoa meille, tai voitteko vakuuttaa meidät siitä, että Naton järjestelyt eivät millään tavalla olleet mukana näissä asioista, jotka liittyvät siis kidutuksiin, salaisiin vankiloihin ja laittomiin luovutuksiin. Madame Lochbieler. Kiitos sitten Lochbieler. Mutta nyt pitäisi ehkä keskittyä vähän enemmän tähän Chicagon huippukokoukseen. Chair, my first point. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kommentti liittyy siihen, mitä edustaja Latford juuri totesi. Meillä oli kuuleminen ihmisoikeuksien alivaliokunnassa – CIAn ohjelmasta ja salaisista lennoista kutsuimme Naton paikalle ja jo aiemmin kutsuimme Naton paikalle. Aioitte alkuun osallistua, mutta sitten kieltäydyitte. Haluaisin rohkaista teitä niin, että vastaisitte ainakin esittelijän esittämään kysymykseen. Toinen kysymykseni, voisitteko hieman kuvailla Venäjä-NATO-neuvoston kokoustuloksia viime viikolta? Voisitteko kertoa, onko tämä Naton puolustusjärjestelmä myös Chicagon huippukokouksen esityslistalla? Kiitos. Mr. Pianetta. Kiitos sitten Pianete Italiasta. Grazie. La Kiitoksia, pääsihteeri. Tehän olette korostaneet hyvin paljon sitä, että Euroopalla voisi olla merkittävä rooli puolustuskysymyksissä. Ei pelkästään, että se olisi kulutusasioissa kuluttaja, vaan se voi olla myöskin tuottaja. Ja kaikki voivat hyötyä tehokkaammasta eurooppalaisesta puolustuksesta. Yksi kysymys, pääsihteeri. Millaisena te näette mahdollisuuden tehdä yhteistyötä älypuolustuksen ja pooling and sharing järjestelmien välillä esimerkiksi silloin, kun kyse on Kosovosta ja Balkanin alueesta? Ja toinen kysymys. Millaisia huolenaiheita teillä on, kun ajatellaan, että Chicagossa paikalla ei ole Venäjää? Eli miten näette tämän tilanteen ja millaisia huolenaiheita Natolla on johtuen tästä Venäjän poissaolosta? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin nyt sulkea puhujalistan. Ja sitten pääsihteeri saa puheenvuoron. Ensinnäkin edustaja Salafrankalle siitä kysymyksestä, mitä voidaan ottaa opiksi Libyan operaatiosta. Korostaisin sit oikeastaan kahta hyvin tärkeää asiaa. Ensinnäkin on mahdollista Euroopan liittolaisille yhdessä Kanadan kanssa tarjota suurimman osan materiaalista ja äh, suorituskyvystä ja olla johdossa. Tämä on myönteistä meidän Libya-operaatiossamme. Vaikkakin elämme säästöaikoja, niin eurooppalaiset osallistuivat ja kantoivat hyvin vastuullisen roolin tässä operaatiossa. Toinen oppi tästä operaatiosta on se, että eurooppalaiset liittolaiset, äh, heillä on puutetta tietystä puolustuskyvystä. Jos eurooppalaiset osallistuvat jatkossa aktiivisesti kriisin ehkäisyyn, niin heidän täytyy osallistua näiden kriittisten äh, puolustuskyky osa-alueiden investointeihin. Mainitsin jo aikaisemmin, että puolustusviraston kautta Eurooppa on tehnyt aloitteita. Pooling and sharing konseptin kautta niin, että tätä materiaalia saadaan käyttöön. Ja tämä on meille arvokasta. Toinen hyvin tärkeä seikka on, liittyy tiedustelutoimintaan, Meillä on näitä miehittämättömiä lentoja, joita kautta saamme tätä tietoa, ja eurooppalaiset osallistuvat myös tähän toimintaan. Ja korostan sitä, että tärkeää todella on osallistua myös Euroopan taholta näihin kriittisen tärkeisiin investointeihin. Tämä me olemme voineet ottaa opiksi Libyan operaatiostamme. Niin ikään esitette kysymyksen siitä, voitaisiinko kuvitella, että NATO olisi mukana uusissa operaatioissa. Mainitsitte konkreettisesti eh, Syyrian ja Somalian. Ensinnäkin Somalia. Kyseessä on Afrikan unionin johtama operaatio. Toki me tarjoamme tukea Afrikan unionin operaatiolle Somaliassa, mutta pääasiassa kyseessä on Afrikan unionin operaatio ja minusta tämä on oikea lähestymistapa. No, Syyrian tapauksessa Meillä ei ole minkäänlaista aikomusta puuttua tilanteeseen Syyriassa. Usein minulle esitetään kysymys siitä, miksi Libya, mutta ei Syyriaa. Vastaus on aivan selvä. Libyalla me, Libyassa meillä oli YK mandaatti. Nyt meillä ei ole Syyrian tapauksessa YK mandaattia. Tämän lisäksi Syyria on aivan eri tapaus. Paljon monimutkaisempi poliittisesti, uskonnollisesti ja myös etnisen koostumuksen näkökulmasta. Tästä syystä minusta alueellinen ratkaisu niin, että alueen maat ovat vahvasti mukana, on oikea tapa edetä. Pahoittelen kovasti sitä, että YK on turvallisuusneuvosto ei päässyt konsensukseen oikeudellisesti sitovasta päätöslauselmasta, mutta Toki arvostan sitä, että kaikki jäsenet turvallisuusneuvossa tukivat puheenjohtajan julkilausumaa ja tämähän on nyt suunnitelman pohjana, Annanin suunnitelman pohjalla. Toivottavasti tältä pohjalta löydetään rauhanomainen ratkaisu Syyrian ongelmiin. Kannustan Syyrian johtoa tunnustamaan Syyrian kansan legitiimit vaatimukset rauhasta ja demokratiasta ja tuomitsen siviiliväestön kohdistuneet hyökkäykset. Esititte kysymyksen Turkista ja Naton ja Euroopan unionin välisistä suhteista. Me kaikki tiedämme, että suhteemme Naton ja Euroopan unionin välillä ei ole vielä päässyt aivan täyseen, täyteen kattavuuteensa. Minä olen tehnyt käytännön läheisiä ratkaisuja sen suhteen, miten pääsisimme eteenpäin. Aivan konkreettisesti minä olen ehdottanut, että Euroopan unioni tekee erillisratkaisun Turkin ja puolustusviraston kesken. Ja tämä kattaa myös turvallisuusratkaisun rakenteen unionin ja Turkin välillä. Ja sitten toisaalta Turkin totta kai pitäisi hyväksyä se, että yhteisö Euroopan unionin ja Naton välillä tapahtuu kaikkien 27 jäsenvaltion tasolla. Tämä on käytännönläheinen tasapainoinen paketti, joka voisi johtaa meidät eteenpäin. Toistaiseksi kuitenkaan edistystä valitettavasti ei ole saatu. Sitten esititte kysymyksen Yhdysvaltain roolista Naton sisällä. Ei tämä mikään jymyuutinen ole, että Yhdysvallat on dominoiva liittolainen, pääliittolainen Natossa, pääkumppani. Me olemme nähneet kehitystä sitten kylmän sodan lopumisen jälkeen, joka on tehnyt entistä selvemmäksi sen, että Yhdysvallat kantaa leijonan osan kokonaisturvallisuustaakasta, jos nyt näin voidaan ilmaista. Tällä hetkellä eurooppalaiset NATO-liittolaiset muodostavat vain 20 prosenttia kokonaispuolustuskuluista liitossa. Ja tämä kertoo kyllä tilanteen hyvin selvästi. Tie eteenpäin on se, että eurooppalaiset investoivat siihen puolustuskykyyn, jossa vielä on puutteita, ja ainut tapa on auttaa toinen toisiamme monenvälisesti. Tätä tarkoittaa älykäs puolustus ja EU puhuu pooling and sharing käsitteestä. Edustaja Koppa esitti kysymyksen ohjuspuolustuksesta. Haluan korostaa sitä, että ohjuspuolustus ei suuntaudu mitään tiettyä maata vastaan, vaan uhkaa vastaan. Tuleepa uhka sitten mistä tahansa. Se, että yli 30 maata maailmassa omaa ohjusteknologiaan tai ainakin pyrkii tällaisen tekniikan äh, haltuunottoon. Ja joillakin näistä maista on mahdollisuus myös hyökätä Naton alueelle. Tästä syystä me olemme päättäneet perustaa NATO-pohjaisen ohjuspuolustusjärjestelmän. Tämä ei siis suuntaudu mitään tiettyä maata vastaan, vaan uhkaa vastaan. Sitten edustaja kysyi, mihin, eh, mihin vaiheisiin on jo ryhdytty tämän älykkään puolustuksen tiimoilta. Sikakon huippukokouksessa ensi viikolla on jo suunnitelmia. Tässä paketissa on yli 20 konkreettista monenvälistä hanketta. Olemme käyttäneet viime kuukaudet siihen, että olemme eh, identifioineet ne maat, jotka ottavat johtoroolin näissä hankkeissa. Hankkeet kattavat hyvin laajan kirjon aloja, joissa tarvitsemme parempaa puolustus- ja suoristuskykyä, logistiikkaa, kunnossapitoa, huoltotoimintaa. Kaikki tämä on mahdollista, koska me yhdistämme ponnistelumme älykkään puolustuksen otsikon alla. Afganistanissa mikä tulee olemaan missioprofiili vuoden 2014 jälkeen? Meillähän on sopimus jatkaa NATO-johtoista koulutusoperaatiota – 2014 loppuun mennessä ISAF operaatio loppuu, mutta me olemme jatkossakin sitoutuneita ja NATO on johdossa koulutustoiminnoissa tämänkin jälkeen. Edelleenkin keskustelemme ehdoista, mutta on selvää, että koulutusmissio jatkuu, jolla pyritään tukemaan Afganistanin turvallisuusjoukkoja. Vastaus kysymykseen on, että Tämä ei ole halukkaiden koalitio, vaan NATO-johtoinen koulutusoperaatio. Me kuitenkin edelleen keskustelemme siitä, tarvitsemmeko lisäkykyä, jolla suojellaan kouluttajia ja avustetaan Afganistanin turvallisuusjoukkoja. Tästä tehdään päätös Chicagon huippukokouksessa. No sitten Naton uudistus. kunnianhimojen tasossa ei mitään muutosta tapahdu. Tämä taso pysyy aivan ennallaan. Uudistuksia toteutetaan, jotta rakenteet toimisivat tehokkaammin. Ja näin voisimme varmistaa, että voimme päästä näihin hyvin kunnianhimoisiin tavoitteisiin myös jatkossa. Lady Latford esitti kysymyksen, joka koskee Naton artiklan Viisi aktivoimista, joka tapahtui 12. syyskuuta 2001 terroristihyökkäyksen jälkeisenä päivänä Yhdysvalloissa siis. Se, mitä me olemme tehneet ja edelleenkin jatkamme, on se, että me pidämme yllä terrorismin vastaista operaatiota ja vastustamme terrorismitoimia, jotka ovat käynnissä. Tämä on edelleenkin käynnissä tämä operaatio Välimeren alueella. Näin me olemme toimineet ja voin vakuuttaa teille, että NATO ei millään muotoa ole ollut mukana tai ole mukana laittomissa toimissa, niin kuin kysyitte ja ymmärtää. Edustaja Lohpiler esitti kysymyksen viimeviikkoisesta neuvostokokouksesta. Meillä oli hyvä kokous, jossa Panimme merkille etenemisen Naton Venäjän välisessä yhteistyössä. Viimeisen kahden kolmen vuoden aikana äh, on tapahtunut merkittävää parantumista Naton ja Venäjän suhteissa. Meillä on tehostettua yhteistyötä Afganistanissa. Venäjäiset ovat muun muassa tarjonneet meille tällaisen transitratkaisun. Meillä on tehostettua yhteistyötä terrorismin piraatismin, merirosvouden eh, ja huumeiden vastaisessa työssä. Eli yhteistyötä on laajennettu Naton ja Venäjän välillä. Edelleenkin on tiettyjä kysymyksiä, joista emme ole samoilla linjoilla. Georgia on yksi näistä. Me vaadimme sitä, että Georgian koskemattomuutta alueellisesti myös täysin kunnioitetaan. Ydin, ö, ohjuspuolustus on toinen kysymys, josta emme ole samoilla linjoilla. Tästä olemme keskustelleet, mutta edistystä ei juurikaan neuvotteluissa ole saavutettu. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat ja toivon, että jonakin päivänä pääsemme sopimukseen yhteistyöstä ohjuspuolustuksen alalla. Kaiken kaikkiaan meillä oli varsin myönteinen kokous Naton ja Venäjän kesken. Sitten edustaja Pianetta kysyi, miten tämä älykäs puolustus ja toisaalta pooling and sharing käsite voidaan yhdistää esimerkiksi Balkanin tapauksessa? Kenties laajentaisin tätä kysymystä hieman ja korostaisin että läheiselle yhteistyölle Naton ja Euroopan unionin välillä Kosovon tapauksessa. Kun nyt puhun tästä hyvin suoraan, niin sanon, että olen huolissani, kovasti huolissani siitä, että EULEX saa liian vähän resursseja käyttöönsä. Se todella on alirahoitettu. Resursseja ei ole riittävästi. Tällä on huomattavat vaikutukset myös NATOon, koska KFOR-operaatio joutuu tästä kantamaan sitten kustannuksensa. Meillä on vastuuta, meillä on tehtäviä, joita ei ounasteltu meille tulevan, erityisesti Kosovon pohjoisosissa. Me katsomme, että me tarvitsemme läheistä koordinointia niin, että voimme varmistaa, että työnjako toimii oikealla tavalla Naton ja Euroopan unionin välillä. Haluaisimme kovasti nähdä, että EUlla olisi vahva rooli Euleksin, vahvan Euleksin kautta. Toivottavasti voisitte käyttää omaa vaikutusvaltaanne sen suhteen, että Euleks saa riittävät resurssit. Ja lopuksi esititte kysymyksen Venäjästä ja Chicagon huippukokouksesta. Olette oikeassa. Me emme järjestä sinällään eh, NATO-Venäjä huippukokousta. Olen puhunut toki presidentti Putinin kanssa jokunen viikko sitten ja sovimme, että kun nyt kansallisesti Venäjällä kalenteri on kovin täynnä, hänet, hän astuu virkaansa vain muutama viikko ennen tuon huippukokousta. Ja näin ollen on aika lailla vaikeaa käytännössä järjestää NATO-Venäjä huippukokous Chicagossa. Sovimme kuitenkin kahdenvälisestä tapaamisesta mahdollisimman nopeasti niin, että meillä, ja meillähän oli jo viime viikolla NATO-Venäjä-kokous. Meidän yhteistyömme jatkuu. Suhteemme Venäjään ei ole riippuvainen pelkästään yhdestä kokouksesta, olipa se sitten huippukokoustasoinen kokous tai ei, mutta olemme kutsuneet ISAFin kokoukseen myös Venäjän Chicagoon ja me jatkamme vuoropuhelua Venäjän kanssa. Kiitos. Oh, the next speaker. Nyt seuraava puhuja on herra Tanök. Kiitos puheenjohtaja. Täällä pääsihteeri. Tervetuloa ECR-ryhmästä. Me olemme ehkä kaikkien Naton myönteisen kaikista ryhmistä parlamentissa. Niin Libyan osalta näyttää siis selvältä, että, että voitu täysin toteuttaa kaikkea toimia ilmateitse. Tarvittiin hiukan apua kuitenkin myös eh, maavoimien osalta ja miten näiden aseiden siirtyminen, siirtyminen Sahelin alueen alkaidalle, tämä on Katarin rahoittama osittain. Niin, mitä tuli sitten Chicagon huippukokouksessa? Minä luin Financial Timesilta tänään, että amerikkalaiset ovat sopineet siitä, että he lykkäävät siirtymistään – vuoteen 2024 joukkojensa vetämistä. Onko vaara siitä, että Afganistanista voisi tulla jonkinlainen ö, turvallisuuden osalta riippuvainen lännestä ja Afganin kansallinen armeija vain lepäisi laakerillaan eikä tekisi raskaita tehtäviä, joita vaaditaan turvallisuuden takaamiseksi maan kansalaisille. Miten te tilanteen vuoden 2014 jälkeen, kun joukkoja, miten näette ajatellen, mikä on niiden rooli, jotka ovat ympärillä, Pakistan, Kiina, Intia, tuleeko dynamiikka muuttumaan, kun ISAFin mandaatti päättyy. Ja lopuksi suosikkiaihe minun ryhmälleni on päällekkäinen toiminta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, turvallisuuspolitiikan puolustuspolitiikan ja Naton välillä ajatellen Naton osalta toimia Afrikan sarvessa ja investoinnit kyberturvallisuuteen, energiaturvallisuuteen. Ajattelen resurssien eh, tiukkuutta, budjettileikkauksia, jotka koskevat myöskin puolustusministeriöitä kaikissa maissa. Miten voimme välttää tai perustella tällaista päällekkäistä toimintaa? Kiitos. Kiitos. Sarjus Volski on NATO-valtuuskunnan puheenjohtaja. General, welcome. Niin, pääsihteeri, tervetuloa myöskin NATO-valtuuskunnan puolesta. No, onnittelut nyt siitä, että teillä on parempi kuva Natosta kuin meillä täällä EUsta. Te puhuitte paremmasta yhteistyöstä EUn ja Naton välillä, ja vuosien varrella olemme huomanneet, että todellisuus on kaukana täydellisestä. Ja miten tämä konkreettisesti voisi toteutua, ja millä tavalla tehtävät voitaisiin jakaa EUn ja Naton välillä? Ja kuten tiedätte, EUllahan on velkakriisi ja talouskriisi, ja se on myöskin sopistanut puolustus budjetteja ja kapasiteetteja, ja millaisia ratkaisuja te näette? Millähän pitäisi olla, tämähän vaikuttaa pitkällä välillä myöskin strategiaamme sekä EU:ssa että NATOssa. Kiitos. Mr. Tsingiris? Tsingiris eh, Liettuan ulkoasian valiokunnan, parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja. Eh, dear Secretary General, dear Mr. Brock. Niin, hyvä pääsihteeri, herra Brock. Minä haluaisin uutena Naton jäsenvaltiona todeta, että me olemme eh, naapureina eh, niin, että meillä on naapurustossa entinen Königsbergin nykyinen Kaliningradin alue, ja että meillä on tämä pieni saareke Euroopan sisällä, Naton sisällä. Joten nä, kuulin teidän loistavan puheen, joka piditte NATO-Venäjä-neuvoston kokouksessa. Tämä näytti hyvältä, että mitä te puhutte, puhuitte huumekysymyksistä, kuljetuksista Afganistaniin, mutta kysymys, joka liittyy yhtäläiseen turvallisuuteen, eh, eh, meidän sisäisiin alueeseemme siihen, että kaikki rajat ovat, niitä kohdellaan tasavertaisesti. Olemme hiukan huolissamme siitä, että uudet, uusi kehitys uusien ohjusten sijoittaminen Kaliningradin alueelle rikkoo meidän Naton aluettamme useita kertoja itse asiassa, joten haluaisin esittää kysymyksen siitä, mikä, miten näette Kaliningradin alueen, miten me tulemme reagoimaan näihin uusiin kehityksiin. Kiitos. Ähm, Kiitos. Zum, äh, Trypel. Niin olisi siis uusi, muuten kehitykseen liittyy mm, ohjuspuolustukseen. Vuonna 2010 puhuit Rasmussen siitä, että on lisäkustannuksia, jotka liittyvät NATO-ohjuspuolustukseen, jonka suuruus olisi 200 miljoonaa euroa. Nyt Naton sisällä tehdyssä selvityksessä puhutaan siitä, että tämä on aivan liian pieni arvio. Ja mistä summasta nyt sitten lähdette liikkeelle? Sitten vielä kysymys, joka liittyy ydinpolitiikan uudelleenarviointiin. Onko jo nähtävissä, mihin tulokseen tullaan pääsemään ydinstrategiassa ajatellen oman pelote, kysymystä ajatellen myöskin taktisia ydinaseita Euroopassa. Mikä on teidän kantanne tähän? Oletteko te näiden käytöstä ottamisen puolesta? Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy Afganistaniin täydentäen. Te puhuitte koulutusmissiosta. Onko tarkoitus, että tämä olisi erityinen Naton toimi vai ymmärsinkö oikein, että kysymys olisi koulutuksesta ja että se jäisi pelkästään koulutuksessa, jonka tämä suunniteltu, niin onko suunniteltu, että tähän ei liity mitään taistelutoimia? Minua myös kiinnostaisi, mikä täsmälleen on suuruusluokka, jonka puitteissa Naton toimia Afganistissa tulee toteuttamaan, mistä te lähdette liikkeelle. Ja kaikki ryhmät ovat nyt käyttäneet puheenvuoron. Täällä on niin paljon vielä puheenvuoropyyntöjä, että voimme sopia, että tästä eteenpäin saadaan käyttää niitä puolitoista minuuttia. Joten antaisin puheenvuoron nyt herra Lisekille. Kiitoksia. Itse olen turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan puheenjohtaja. Ja haluaisin sanoa, että se mitä te sanoitte pääsihteeri, on äärimmäisen tärkeää minun alivaliokunnalleni. EUn ja Naton välinen yhteistyö yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on meille hyvin tärkeä asia. Euroopan parlamentin mietinnöt tästä alivaliokunnasta viime osoittaneet, kuinka tärkeää tämä on meille, ja siksi arvostan sitä, mitä teillä oli sanottavana, pääsihteeri. Pidämme hyvänä sitä, että yhteistyö EUn ja Naton välillä on parantunut sekä Afganistanissa, Somaliassa ja kaikkialla. EU ja NATO toimivat rintarinnan. Aikaisemmin on ollut ongelmia, mutta nyt tilanne on parempi. Yksi kysymys Georgiasta. Tuleeko Georgian kysymys esille Chicagon huippukokouksessa? Georgiahan on maa, jolle jätimme oven raolleen Bukarestissa. Kaukasuksen tilanne on edelleen monimutkainen, joten haluaisin tietää, otetaanko tämä Georgian kysymys esille Chicagossa, jos niin, niin millä tavalla? Troba, Troba Slovakian valiokunnan varapuheenjohtaja. Secretary General. Pääsitteeri. Minä haluaisin kysyä maahanmuuttaja aluksen tragediasta Välimerellä maaliskuun lopulla. Minä tiedän, että NATO ei ole suinkaan pääsyypää, jota tässä voitaisiin syyttää. Minä kuitenkin kaipaan selkää toimivallan jakoa, miten pitäisi tällaisia tilanteita tulevaisuudessa käsitellä. Kysymykseni kuuluu, mitä NATO voi tehdä tämän tyyppisten tapahtumien estämiseksi tulevaisuudessa ja minkälaisen julkilausuman NATO tulee asiasta esittämään? Herr Kirillov. Kirillov. Thank you, Chairman. Mr. Secretary. Kiitoksia. Kiitoksia pääsihteeri, että olette nyt paikalla ja että olette antaneet selkeitä vastauksia. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, että meidän täytyy Euroopassa katsoa ulospäin tämänhetkisessä tilanteessa. Yksi kysymys. Nyt kun pidetään mielessä, että tietysti Yhdysvallat siirtää sotilasintressejään Aasiaan myöskin kapasiteettien puolesta, niin suunnitteletko asiaa nyt niin, että saattaa syntyä tilanne, jossa EU ei olisi johtavassa, vaan se olisi ainoa toimija? Esimerkiksi niin kuin Libyassa tapahtuisi, että mukana ei olisi ollenkaan amerikkalaisia. Te puhuitte, että tämä paketti hyväksytään Chicagon hyppukouksessa, mutta mikäli tämä pooling ja sharing onnistuu, ilmatankkaus, sotilaskuljetukset ja muut, niin miten arvioitte, no tietenkään ette voi tarkkaan tietää, mutta milloin lähitulevaisuudessa Euroopalla olisi kapasiteetteja ryhtyä tällaisiin operaatioihin, jotka ovat tätä koko luokkaa? Mr. Andrew Duff. Andrew Duff. Um, uh, the greatest... Suurin sotilainen uhka, jonka tällä hetkellä kohtaamme todennäköisimmin, tulee siitä kehityksestä, joka Iranissa on nähtävissä. Miten te näette asian? Olisiko ollut järkevää pyytää Israelia olemaan läsnä Chicagon huippukokouksessa, kun tästä keskusteltiin? Ajattelen sitä, miten tilanne heikkenee, huononee ja miten kriittinen se on. Onko totta, että Turkki on estänyt tällaisen esityksen tekemisen, että siis kutsuttaisiin Israel osallistumaan? Vielä Turkista. Mikä vaikutus on Turkin luotettavuuteen avainkumppanina Natossa sillä, että on pidätetty ja vangittu paljon äh, esikunnan jäseniä Turkissa. Yes, thank you. Um... Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Lösing mainitsi nämä kustannukset. Eli ehkä voisitte selventää vähän tämän ohjuspuolustuksen kustannuksia ja myöskin kertoa alueesta, joka katetaan. Onko kyseessä NATO ja EUn jäsenvaltiot vai onko olemassa jotain alueita, joita ei ole katettu. Sitten tämä maahanmuuttajavene. Onko NATO käynnistänyt sisäistä tutkintaa? Ollaanko nyt tutkimassa sisäisiä menettelyitä ja voitteko kertoa näistä tuloksista sitten? Kiitos. Yeah, um, thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin minun täytyy vastata aivan lyhyesti ajatellen sitä, että aikaa ei ole kovinkaan paljon käytössä. Pyrin parhaani mukaan kattamaan kaikki asiat. Ensinnäkin herra Chanukille. Olitte huolissanne Afganistanista niin, että se muuttuisi tällaiseksi lännen asiakkaaksi, siitä riippuvaiseksi. Minusta meidän ei pitäisi nähdä asiaa tällä tavoin. Selvästikin Afganistan tulee tarvitsemaan apuamme myös vuoden 2014 jälkeen. Raportti, joka on ollut tiedotusvälineissä, johon te viittasitte, liittyy neuvotteluihin, joita käydään Yhdysvaltojen ja Afganistanin välillä, joka liittyy pitkän tähtäyksen strategiseen kumppanuuteen kahdenkeskisesti Yhdysvaltojen ja Afganistanin välillä. Minusta Tällainen pitkän tähtäyksen kumppanuus lähettää ratkaisevan tärkeän vakuuttavan viestin Afganistanin väestölle samoin kuin Afganistanin naapureille. Se myös lähettää selkeän viestin Afganistanin vihollisille, että he eivät vain voi odottaa sitä, että kansainväliset joukot poistuvat maasta – me olemme edelleen paikalla tukevassa roolissa. Afganin, Afganistanin turvallisuusjoukot ottavat itse vastuun, täyden vastuun turvallisuudesta, eikä tämä merkitse sunkaan sitä, että mä olisin riippuvainen. Ensinnäkin 1. tammikuuta 2015 Afganistanin turvallisuusjoukot ottavat täyden vastuun maan turvallisuudesta. Me olemme paikalla auttamassa heitä, mutta heillä on täysi vastuu. Kysymys on valtiosta, joka on itsenäinen ja kauttaa vastuun omasta turvallisuudestaan. Tämä myös vaikuttaa myönteisesti dynamiikkaan alueella. Afganistanin naapurit, nimittäin ennen kaikkea Pakistan, ovat tietysti hyvin huolissaan tulevasta kehityksestä Afganistanissa. On äärimmäisen tärkeää, että naapureille vakuutetaan, ettei jätetä mitään turvallisuustyhjiötä, kun NATO poistuu. Että Afganistan ei, Afganistan ei muutu epäonnistuneeksi valtioksi, vaan se säilyy suhteellisen hyvin toimivana valtiona, joka pystyy ottamaan vastuun omasta turvallisuudestaan pätevien afganistanilaisten turvallisuusjoukkojen ansiosta. Näin minä näen asian. Sitä tulee haaste, mutta me olemme oikealla tiellä. Äskettäin saatoimme nähdä erittäin huomattavan iskun, joka tapahtui Kabulissa, mutta saatamme myöskin nähdä, miten afganilaiset joukot selviytyvät tässä tilanteesta hyvin ammattitaitoisesti. Tämä oli hyvä uutinen. Olen vakuuttunut siitä, että he pystyvät selviytymään turvallisuustilanteesta sen jälkeen, kun me päätämme ISAF-operaation vuoden 2014 loppuun mennessä. Olemme edelleen paikalla tukemassa. Ja kansainvälinen yhteisö on sitoutunut osallistumaan Afganistanin turvallisuusjoukkojen rahoittamisen vuoden 2014 jälkeenkin. Kun ISAF-operaatio päättyy vuonna 2014, 350 000 äh, afganilaista äh, turvallisuusjoukkoihin äh, kuuluvaa henkilöä on olemassa. Ja mitä tärkeää tapahtuu on tietysti se, mitä Afganistan hallitus ei pysty kantamaan taloudellisesti vastuuta, ja siksi kansainvälinen yhteisö on sitoutunut rahoittamaan näitä turvallisuusjoukkoja vuoden 2014 jälkeen. Tällä tuella, tällä sitoumuksella – voin sanoa, että olen luottavainen. Afganistan voi seistä omilla jaloillaan. Tärkeää on kuitenkin, että Afganistan ei ole yksin. NATO, EU ja yhteinen ö, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että päällekkäisyyttä tulee välttää, täytyy välttää kilpailua – meidän täytyisi auttaa toisiamme, varmistaa se, että se, mitä Euroopan unioni tekee, täydentää sitä, mitä NATO tekee, ja päinvastoin. Tämä pitäisi olla kaavan. Itse asiassa minusta me toimimme aika hyvin tässä mielessä. Ajattelen kuitenkin näitä yleisiä poliittisia haasteita, jotka liittyvät kumppanuuteen Naton ja Euroopan unionin välillä. Me olemme varmistaneet, että henkilöstön tasolla meillä on hyvin läheistä koordinointia sovituissa poliittisissa puitteissa. Ja konkreettisesti katsottuna, kun on kysymys Naton älykkään puolustuksen aloitteesta – ja Euroopan unionin pooling ja sharing aloitteesta. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä Euroopan unionin ja Naton välillä. Erinomaista yhteistyötä, joka varmistaa täydentävyyden työssämme. Herra Sarjusvolski kysyi samaan suuntaisesti, miten minä näen työnjaon tai taakanjaon Naton ja Euroopan unionin välillä. Minä olen jo maininnut yhden hyvin konkreettisen esimerkin, joka oli tämä ilmatankkauskapasiteetti, koska kokonaisuudessaan meillä ei ole puutteita ilmatankkauskapasiteetin osalta, koska Yhdysvalloilla on lukuisia tankkilentokoneita, mutta ongelma on se, että eurooppalaisilla ei ole. Miksi siis tehdä asioita kahteen kertaan? Selkeästi kysymys on eurooppalaisesta vastuusta, selkeästi tehtävästä Euroopan puolustusvirastolle. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että Euroopan puolustusvirasto on käynnistänyt aloitteen tässä kysymyksessä. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki, mutta yleisesti katsoen, yleisemmin katsoen, me toimimme osin samoilla kentillä. Afganistanissa Euroopan unionilla on poliisi toimi, meillä on sotilaallinen toimi, Kosovossa Euroopan unionilla on oikeusvaltioon liittyvä toimi, poliisitoimi, meillä on sotilaallinen toimi. Nämä ovat esimerkkejä työnjaosta. Samalla alueella, samalla toiminta-alueella voisin kuvitella, että Euroopan unionin kannalta Afrikka voisi olla enemmän polttopisteessä kuin Naton kannalta. Mitä siis tulee maantieteeseen tai erityisiin kapasiteetteihin tai rooleihin, näen selvästi sen, että me pystymme jakamaan tehtäviä ja välttämään päällekkäisyyttä. Kysytte myös pienenevien budjettien seurauksista. Uskoakseni olen tähän jo vastannut. Minusta oikea vastaus on lähteä puhtaasti kansista ratkaisusta irti. Meidän täytyy katsoa, että yksittäiset liittolaiset eivät pysty tulevaisuudessa hankkimaan kallista kalustoa, mutta me voimme toimia yhdessä konkreettisesti. Antaisin tästä esimerkin siinä, että kuljetuskoneet ovat hyvin kalliita. C-17 kuljetuskone aloite on käynnissä, jossa on kymmenen NATO-liittolaista ja kaksi kumppania, Ruotsi ja Suomi. Niin kuin tiedätte, ne ole NATOn jäseniä. Siis kymmenen liittolaista ja kumppania ovat yhdistäneet voimansa yhdessä. Ne ovat hankkineet kolme C-17-kuljetuskonetta. Yksittäisesti ne eivät siihen pystyisi, mutta nyt he ovat saaneet kolme konetta hankittua ja voivat yksittäisesti sitten ostaa lentotunteja. Tämä on erinomainen esimerkki älykkäästä puolustuksesta, ja tämän mallin tulisi laajentua muillekin alueille. Minusta tämä on tie, jolla voidaan saada tämä asia ratkaistua. Herra Zingeris, mitä tulee Kaliningradin alueella tapahtuneisiin ohjusten sijoittamiseen? Se on todella huolestuttava asia. Se otettiin Naton Venäjän neuvoston kokouksessa. Me puhuimme avoimesti kaikista kysymyksistä. Minun täytyy todeta, että se on täyttä rahan tuhlausta. Jos venäläiset päättävät sijoittaa offensiivista sotilaista kapasiteettia, mm, joka suuntautuu Naton alueelle, koska Natolla ei ole minkäänlaisia aikomuksia hyökätä Venäjälle. Se on siis rahan tuhlaamista Siinä investoidaan luetetaan, kuinka paljon sellaiseen hyökkäysaseisiin, jotka suuntautuvat keinotekoista vihollista vastaan, vihollista vastaan, jota ei ole olemassa. Nämä rahat voitaisiin käyttää paremmin sosiaalisiin ja taloudelliseen kehitykseen ja Venäjän yhteiskunnan nykykaistamiseen. Tämä on minun kommenttini tästä asiasta. Rova Löysing. Minulla ei ole mitään uusia lukuja. Luvut pysyvät ennallaan. Lisäkustannukset, jotka liittyvät olemassa olevien ohjuspuolustusjärjestelmien yhdistämiseen, niin että saadaan aikaan järjestelmä, joka pystyy suojelemaan koko NATO-maiden väestöä ja kattamaan koko Euroopan NATO-liittolaisten alueen. Lisäkustannukset siitä tulevat olemaan 200 miljoonaa euroa. Uusia lukuja minulla ei ole. Pidämme kiinni tästä luvusta. Tietenkään tämä nyt ei ole aivan täysi totuus, koska joitakin aikoja sitten jo NATO-liittolaiset sitoutuivat sijoittamaan ohjustuspuolustusjärjestelmään, joka pyrkii suojelemaan joukkoja, jotka on sijoitettu tuolle alueelle. Ja olemme sitoutuneet tähän aikoja sitten, ja siitä kustannukset tulevat olemaan noin 800 miljoonaa euroa. Mutta tämän lisäksi vain 200 miljoonalla eurolla me voimme laajentaa väestöjen, vä, joukkojen suojelemiseen tarkoitetun suojan sellaiseksi, että sillä voidaan myöskin suojella koko väestö, Minusta tämä on hyvä ratkaisu. Te kysytte minulta myös sitä, mitä ajattelen ydinpolitiikasta. Minä haluaisin mielelläni nähdä taktisten ydinaseiden määrän vähenevän, mutta minun täytyy todeta, että siinä tapauksessa meidän pitää hyvin tarkkaan seurata, mikä on venäläisten ö, taktisten ydinaseiden määrä, koska tässä todella on suuri epätasapaino. Saman aikaan kun Naton liittolaiset ovat huomattavasti vähentäneet ydinaseiden määrää kylmän sodan päättymisen jälkeen, samaa ei ole tapahtunut Venäjällä. Tässä on tietty todellinen epätasapaino, ja jos me todella haluamme vähentää ydinaseiden määrää, mikä olisi hyvä asia, meidän pitäisi varmistaa, että se tapahtuu tasapainoisesti. Tämä on minun vastaukseni. Afganistanista koulutustoimi tulee olemaan koulutustoimi, totta kai kouluttajat, heitäkin pitää suojella. Ja nyt me keskustelemme siitä, miten tämä voidaan hoitaa. Emme me ole naiveja. Meidän täytyy varmistaa, että he voivat toteuttaa turvallisessa ympäristössä koulutustehtävänsä. Herra Lisek kysyi Georgiasta. Minusta olemme lähettäneet rahkaisevan, rohkaisevan viestin Chicagon huippukokousta Georgiaan. Haluaisin kuitenkin korostaa, että Chicagon huippukokous ei ole mikään laajentumishuippukokous. Ei mitään uusia kutsuja tulla esittämään, ei Georgialle, ei millekään muullekaan ehdokkaalle. Georgia kuitenkin on tehnyt paljon, saadaanko tehnyt uudistuksia, ja totta kai tämä tulee heijastua Chicagon äh, huippukokouksen julkilausumassa. Dobra kysyi tapauksesta, joka liittyi maahanmuuttaja-alukseen. Ja Rova Brandner puhui tästä samasta asiasta. Tämä tietysti oli hyvin onneton, traaginen tapaus, Ennen kaikkea kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että NATO, NATOn li, NATO-liittolaiset tekevät paljon elämien pelastamiseksi Libyassa. Me ehkäisimme massamurhan, joka olisi kohdistunut Libyan väestöön. Me olemme todellakin tehneet paljon pelastaaksemme väestöä liittolaisten alukset osallistuvat noin 600 hengen pelastamiseen, ja minä olisin todeta, että tämä todella on erittäin olennainen asia meidän toimissamme Libyassa, että me olimme pelastamassa ihmiselämiä. Me teimme paljon antaaksemme tietoa Euroopan neuvostolle, joka on tutkinut tätä tapausta – Haluaisin myöskin korostaa sitä, että me edelleenkin olemme valmiita antamaan tietoa, jota meillä on, jos sitä meitä pyydetään. Tässä minun vastaukseni myöskin rouva Brantanille. Herra Doroba kysyi, miten tällaiset tapahtumat voidaan estää tulevaisuudessa. Sanoisin, että tämä ei suinkaan ole ensisijaisesti mikään Naton haaste, koska velvollisuus auttaa hädässä olevia henkilöitä merellä on yleismaailmallinen vastuu. Se ei ole mikään erityinen NATOa koskeva vastuu. Tietenkin liittolaiset, liittolaisten alukset, niiden täytyy ja ne tulevat myöskin kantamaan vastuunsa merellä, samoin kuin muidenkin merivoimien yksiköiden täytyy kantaa vastuunsa. Herra Kirilov kysyi uudesta Yhdysvaltain puolustusstrategiasta, joka viittasi siihen, että Yhdysvallat kiinnittää enemmän huomiota Aasian Tyynemeren alueeseen. Kysyitte, jääkö Eurooppa nyt yksin kansainvälisen kriisinhallinnan mm, tapauksissa, kuten yksi Libyan kaltaiset tapaukset tulevaisuudessa. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että on luonnollista, että Yhdysvallat keskittyy Aasian Tyynemeren alueeseen ja nouseviin valtoihin tuolla alueella. Se on myös Euroopan etujen mukaista. Kuitenkin se on integroitu osa Yhdysvaltain puolustusstrategiaa. Yhdysvallat on edelleen sitoutunut transatlanttiseen kumppanuuteen. Niin saattaa olla niin, että Yhdysvallat vähentää sijoitettujen joukkojen määrää Euroopassa, mutta vastineeksi Yhdysvallat investoi ohjuspuolustukseen, Yhdysvallat sijoittaa yksiköitä, jotka osallistuvat Naton vastausjoukkoihin. Tämä saattaa koskea myös koulutustehtäviin liittolaisten kanssa, joten kokonaisuudessaan Yhdysvallat transatlanttinen kumppanuus on yhtä voimakasta tulevaisuudessa kuin se on ollut menneisyydessäkin. Mutta ajat muuttuvat. Meidän kaikkien täytyy sopeutua uusiin turvallisuushaasteisiin. Andrew Duff kysyi, onko pohdittu Israelin kutsumista Chicagon huippukokouksen ei, mitään tämän tyyppistä pohdintaa ei ole ollut. Ja samasta syystä voi myös selkeästi vastata, että Turkki ei ole estänyt tällaista kutsua, koska koko asiaa ei ole edes pohdittu. Ja mitä sitten tulee Turkissa oleviin, käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin, Naton tehtävänä ei ole puuttua sisäisiin oikeudellisiin kysymyksiin Turkissa. Kysymys on Turkin sisäinen asia ja NATO ei ole tässä mukana. Tämä on asia, josta Turkin viranomaiset huolehtivat. Ja lopuksi, Rava Brandner, minähän vastasin jo kysymykseen, joka liittyy ohjuspuolustukseen ja sen kustannuksiin. Mitä tulee alueeseen, joka on tarkoitus kattaa Naton ohjuspuolustuksella, se on Naton eurooppalaiset liittolaisalueet. Tähän tällä tähdätään. Näin se on määritelty, mitä tulee ohjuspuolustusjärjestelmään. Possible? Yeah. We have four more speakers vielä neljä puhujaa, eli alle minuutti kaikille puheaikaa. Ja sitten kaikki ehtivät saada puheenvuoron. Ja Pokowski on vara pääsihteeri ulkoasiaministeriössä, mutta hänen täytyy mennä pääsihteerin kanssa samaan kokouksen, eli ehkä te voitte puhua jälkeenpäin. Mikäli näin ei käy, niin sitten meidän pitää järjestää lisää valiokuntakokouksia ennen Chicagoa, ja tapaamme häntä sitten ja saamme kuulla sitten ulkosuhdehallinnon kannan tähän asiaan. Ehkä se on paras ratkaisu. Eli nyt Shaake. Kiitoksia pääsihteeri Rasmussen. Kysyisin samasta kuin DAF ja kirjoitin tästä artikkelin viime viikolla. Te sanoitte, että te uskotte, että kun suunnitellaan vallankaappausta, ja ollaan mukana terrorismissa, niin se on Turkin sisäinen kysymys mutta se vaikuttaa tietysti Naton uskottavuuteen, sekä nämä prosessit että tuomiot näistä oikeudenkäynneistä. Ja kummankin uskottavuus on tärkeää, jotta Turkki olisi uskottava. Eli aikooko NATO lähettää tarkkailijoita varmistaakseen, että nämä oikeudenkäynnit noudattavat kansainvälisiä standardeja ja että nämä vakavat syytökset niitä käytetään ihmisiä vastaan epäoikeudenmukaiseksi, tai jos ne osoittautuvat oikeuksi, oikeiksi, niin sitten ne voidaan hoitaa oikeanmukaisella tavalla. Sky. Sitten Pasky. Äh, Kiitos, pääsihteeri. Kun Yhdysvallat nyt määrittelee kantojaan uudelleen, niin näinä aikoina tarvitaan visiota sen lisäksi, kun hoidetaan asioita tavanomaisen mallin. näettekö te tai havaitsetteko te sitä, että näetään, nähdään tarvetta yhdistää tällaista visiota normaaliasioiden hoitoon Chicagossa. Onko jotakin odotettavissa tähän suuntaan menevää, koska strateginen konsepti on hyväksytty, se on voimassa kymmenen vuoden ajan ollut ja niin edelleen. Kiitos. E, chciałem zapytać o taką rzecz, jak e, pan ocenia E, spójność wewnętrzna. Kiitos. Haluaisin nyt kysyä sisäisestä kohesiosta, erityisesti eurooppalaisten maiden suhteen. Ilmeisesti oli ongelmia, jotka liittyivät Baltian maiden ilmatilan valvontaan. Ja sitten kun ajatellaan Libyan operaatiota, mielestäni se Libyan operaatio osoitti, että on hyvin erilaisia poliittisia näkemyksiä Natossa. Tietysti ymmärrän pääsihteerin näkemyksen ja myöskin optimistisen kantanne. Siitähän teille maksetaan pääsihteerinä, mutta en nyt usko, että sotilaallisesti se operaatio oli suuri menestys. Καλώς ορίσατε κύριε Ρασμούσεν. Έχω τρεις Muutama kysymys. Kuulin erinomaisen analyysin, jonka esititte menoista, joita Venäjällä käytetään ohjusten kehittämiseen. Teidän kantanne on, että nämä varat pitäisi käyttää rauhanomaisiin ja sosiaalisiin tarkoituksiin. Kysyisinkin, onko todella mahdotonta se, että pohditaan sitä, että Naton menot, kun ajatellaan hyökkäystä Irakiin ja Afganistaniin, Uskotteko, että ihmisten elämä todella on kohentunut, kun kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut? Ja kolmas kysymys koskee Kreikkaa, joka käyttää huomattavasti enemmän kuin mikään muu jäsenvaltio omaan puolustukseensa. Voiko NATO tehdä asiassa jotakin niin, että ongelmat ratkaistaan, jotka Kreikalla on Turkin kanssa niin, että varustelumenoja voitaisiin alentaa? Ja vielä kaksi muuta lyhyttä kysymystä. Milloin voi Kypros liittyä liittoon? Voitteko varmistaa sen, mikä on Turkin kanta tässä asiassa? Ja vielä lopuksi, tiedättekö, onko Iso-Britannialla ydinaseita Kyproksella olevissa tukikohdissa? Secretary General. Um, thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin Shaakelle. Ei. Tämä ei ole Naton, Naton vastuu lähettää tarkkailijoita valvomaan oikeudellisia menettelyitä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Mikäli tarpeen, niin meillä on muita kansainvälisiä elimiä, jotka hoitavat tämän tyyppiset kysymykset. Eli meillä ei ole aikomuksia lähettää Naton tarkkailijoita Turkkiin. Sitten Pasku kysyi Chicagon huippukokouksesta ja mahdollisista näkemyksistä. No nyt Chicagon huippukokous pitää nähdä seurantana ja huippukokouksena, joka vaikuttaa strategian täytäntöönpanoon, joka hyväksyttiin Lissabonissa pari vuotta sitten. Strategiassa on hahmoteltu, mitkä ovat Naton ydintehtävät, ja Chicagossa sitten määritellään se, millä tavalla ne pannaan täytäntöön. Ja se on osa tätä näkemystä. Eli näkemys ei ole pelkkää kuumaa ilmaa, vaan jotain hyvin konkreettista. Ja tästä syystä me hyväksymme niin sanotun puolustuspaketin Chicagossa. Puolustuspaketti hyvin konkreettisesti sitouttaa Naton liittolaiset siihen, että ne investoivat tarvittavaan sotilaskapasiteettiin tulevina vuosina – ja että ne panostavat älypuolustukseen. Mutta tällä tavalla voidaan vielä vahvistaa transatlanttisia suhteita. Mielestäni se on oma, osa tätä kokonaisnäkemystä. Eli saattaa hyvinkin olla, että Chicagon huippukokous on konkreettisempi, mutta se on kuitenkin osa tätä kokonaisnäkemystä. Ja mielestäni näiden välillä ei ole ristiriitaa se, että on näkemys ja sitten, että voidaan todellakin panna täytäntöön visiota. Tietysti on helppo luoda suuria näkemyksiä ja hienoja tavoitteita, mutta jos ei ole kykyä ja halua panna niitä täytäntöön, niin sitten niistä ei ole mitään hyötyä. Eli tämä nyt on paras vastaus, jonka voin antaa. Eli mielestäni Chicago on osa tätä kokonaisnäkemystä, joka liittyy tämän näkemyksen täytäntöönpanoon. Sitten Sivic viittasi siihen, että meillä on erilaisia näkemyksiä Natossa. Hän puhui nimenomaan tästä Libyan operaatiosta, jos nyt oikein ymmärsin. Nyt täytyy oikaista teitä. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan tilanne on päinvastainen. Kaikki Naton päätökset tehdään konsensuspohjalta, joten emme olisi voineet ottaa vastuuta Libya-operaatiosta ilman, että olisimme saaneet tukea kaikilta 28 Naton liittolaiselta. Ehkä te viittaatte siihen, että kaikki Naton liittolaiset eivät olleet aktiivisesti mukana tässä operaatiossa Libyassa. Jotkut siksi, että niillä ei ole riittävästi varoja tämän tyyppisen operaation ja toiset sitten muista syistä. Mutta fakta on se, että kaikki 28 liittolaista tukivat tätä operaatiota ja sopivat siitä, että voisimme käyttää Naton yhteisiä puitteita, komentorakennelmaa ja muuta tässä operaatiossa. Eli itse asiassa Libyan operaatio selkeästi osoitti yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta Natossa, ja sotilaallisesti se oli selvä, selvä menestys. Me panimme täytäntöön YK mandaatin ja suojelimme Libyan siviiliväestöä. Me ennaltaehkäisimme massamurhan tavalla. jossa toimimme hyvin täsmällisesti ja minimoimme siviiliuhrien ja muiden määrän. Ja se oli todellakin menestyksekäs operaatio. Sitten Harry Giorgio, jos nyt oikein lausun nimenne. Te kysyitte, onko elämänlaatu Afganistanissa parantunut. No mehän tiedämme, että Afganistan on hyvin haasteellinen yhteiskunta. Se on yksi maailman köyhimpiä maita. Mutta tätä taustaa vasten voin kertoa, että paljon edistystä on tapahtunut. Muistaakseni viime vuonna talouskasvu oli noin 8 prosenttia Afganistanissa. Ja koulutuksen alalla on tapahtunut suuria parannuksia. 7-8 miljoonaa Afga- afganilasta käynyt koulua, ja niistä kolmannes on tyttöjä. Aikaisemmin tytöt eivät saaneet, saaneet käydä koulua. Edistystä on tapahtunut myöskin terveydenhuollossa. Uusia terveyskeskuksia on rakennettu odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt, lapsikuolleisuus on laskenut, on rakennettu tuhansia kilometrejä uusia teitä, jotka tietysti vaikuttavat myöskin taloudelliseen toimintaan. Ja uusia marketteja on avattu Afganistanissa. Tiedotusvälineet ovat hyvin aktiivisia Afganistanissa, joten Afganistanissa on kyllä tosiaan paljon haasteita, mutta jos kysytään, onko parannusta tapahtunut, niin vastaus on selkeästi kyllä. Parannusta on tapahtunut. Sitten lopuksi vielä Turkista ja Kreikasta. Mehän tiedämme, että aikaisemmin oli jännitteitä Turkin ja Kreikan välillä, mutta hyvä uutinen on se, että Naton ansiosta. Kumpikin maahan on mukana Natossa. Sen jälkeen kun ne liittyivät NATOon, olemme onnistuneet ratkaisemaan näitä kriisejä hyvin rauhanomaisella tavalla. Ja sillähän on merkitystä. Ja tämäkin tekee menestykse, Naton menestyksestä entistä suuremman. Eli että tällaisia sisäisiä ristiriitoja on ratkaistu hyvin rahanomaisesti. Kumpikin maa on vahva liittolainen, ne vaikuttavat hyvin merkittävällä tavalla Naton toimintaan. Ja on itsestään selvää, että Turkki maantieteellisestä sijainnista, kulttuurista ja uskonnostaan johtuen on hyvin keskeisessä strategisessa roolissa. Anders, I must... Kiitos Anders. Olit hyvin menestysekäs eh, Euroopan neuvoston puheenjohtaja silloin, kun olet Tanskan puheenjohtaja ja Natossakin nyt ollaan käymässä enemmän poliittista keskustelua. Nato ei ole pelkästään paikka sille keskustelulle. Ne olivat mm, menestyksessä puuttui tätä poliittista keskustelua ja tämä uusi johtajuus on auttanut meitä kaikkia. Se auttaa meitä myös määrittämään asioita, joissa pitää sanakaan parempi suhde EUn ja Naton välille. Ehkä voimme jatkaa keskustelua näistä, syventää tätä keskustelua. Myöskin Euroopan parlamentin puolelta voisimme saada aika jotakin rakentavia tuloksia ja tukea omaa henkilöstöämme ulkoasian hallinnossa katsoa, että saadaan aikaan parempaa yhteistyötä Naton kanssa. Kyse poliittisista tarpeista, mutta myös siitä, että säästetään rahaa. Se on ehkä kaikkein tärkein kysymys silloin, kun me etsimme tällaista yhteistä lähestymistapaa, koska tällainen synergia tekee meistä voimakkaampia, vahvistaa turvallisuutta ja mahdollistaa sen, että voimme tehdä työtä rauhan ja vapauden puolesta, mutta myöskin se voidaan tehdä ehdolle, jonka kaikki kansalaiset voivat hyväksyä. Kaikkea hyvää Chicagoon ja toivottavasti siitä tulee menestyksekäs huippukokous. Kiitos. Thank you. Freunde, ja. Ich möchte... No niin, nyt haluaisin, että palaisimme kohtaan kolmeistuslistalla. Me ei saatte kirjallisen tiedon asiasta, mutta viikonloppuna perjantaina, ja sunnuntaina oli 27 kansallisen parlamentin puhemiehen kokous ja Euroopan parlamentin puhemiehen kokous. Ja siellä päästiin yksimielisyyteen siitä, että pidettäisiin parlamenttien välinen konferenssi yhteistä ulko- ja tulospolitiikasta, eh, siitä, mikä tämän konferenssin kokoomaan tulemaan. Tämä oli tulos, joka minusta se voidaan hyväksyä. En ole odottanut, että tämä tulos jo näin pian saatiin aikaan. Minusta tämä oli kuitenkin reilu kompromissi Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamenttien intressien osalta on mahdollista, että artiklan 9 mukaisesti, joka on pöytäkirjassa yksi koskee kansallisia parlamentteja. Kysymys ei ole siis Kosakista, vaan kysymys on ulkoasian valiokuntien, puolustusvaliokuntien edustajien tapaamista kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista, joten tämä on siis hiukan eri asia siinä mielessä. Toinen asia on sitten se, että kansalliset parlamentit, niillä on kuusi edustajaa, Euroopan parlamentilla 16 edustajaa, neljä on eh, eh, tarkkailijoina sitten ehdokasmaita ja myöskin sellaisista NATO-maista, jotka eivät ole Euroopan, Euroopan unionin jäseniä, siis eurooppalaista NATO-maista. Sen lisäksi on sihteeristö, jossa on puheenjohtajiston edustaja – siis sen parlamentin osalta, joka on puheenjohtajavaltio, läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa ja edellisen ja seuraavan puheenjohtajavaltion kanssa, siis Troikka plus Euroopan parlamentti, johto, puheenjohtajuus toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa niin, että löytyy ratkaisu, joka uskoakseni on lähellä niitä näkemyksiä, joita meillä täällä valiokunnassa oli, kokoukset voidaan pitää maassa, joka on puheenjohtajavaltio, samoin kuin Euroopan parlamentissa. Olen jo viitannut siihen, että seuraava tätä kenties voi järjestää, se on kovin kallista, joten todennäköisesti voimme sitten toteuttaa sen sitten täällä Euroopan parlamentissa. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tästä varmaan vielä pitää keskustella, miten tämä pannaan toimeen, mutta huomaan, että täälläkin on nyt kansallisten parlamenttien valikuntien jäseniä, ja tästä on keskusteltu jo aiemminkin. Uskoakseni tämä on nyt tie, jolla voidaan harjoittaa hyvin yhteistyötä. Asia voidaan tarkastaa sitten uudestaan kahden vuoden kuluttua, mutta meidän pitäisi nyt saada aikaan pari hyvää kokousta ja katsoa, miten tämä toimii. Jos päätöksiä tehdään, ne eivät ole sitovia ja ne pitää tehdä yksimielisyysperiaatteen mukaisesti. Se merkitsee sitä, että tämä on tiedonvaihtotilaisuus, keskustelutilaisuus, jossa keskinäisesti saamme tietoa ja tätä kautta voimme myöskin kontrolloida byrokratiaa. Emme ole siis toisiamme vastaan, vaan tältä pohjalta voidaan saada aikaan todella hyvä kumppanuus kanta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Pyrimme saamaan tämän aikaan. Toimivaltaa ei tulla muuttamaan. Ne on selkeästi määritelty, mikä kuuluu Euroopan parlamentille, mikä kuuluu kansallisille parlamenteille. Emmekä me halua näitä ruveta sekoittamaankaan. On tärkeää pitää nämä erillään. Joka tapauksessa olen helpottunut siinä mielessä, että olemme nyt päässeet tässä hiukan eteenpäin ja voimme käynnistää työn. Nyt sitten seuraava kohta esityslistalla. Ja kysymys on keskustelusta erityisedustajan EUn Afganistanin edustuston päällikön Vigaudas Ushatskasin kanssa. Olin olen siitä, että olette päässyt tulemaan tänne. Tehän olette jo voinut kokea jännittäviä asioita Kabuliin ne ei pelkästään ajatellen 15. huhtikuuta ja sitä, mitä silloin tapahtui. Minusta tämä keskustelu on nyt hyvä, kun se käy näin, juuri näin Naton pääsihteerin kanssa käynyt keskustelun jälkeen, koska aihe on sellainen. No niin, teillä on puheenvuoro. Äh, thank you very much, honorable Chairman, honorable members of European Parliament. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien edustajat. Minulla on kunnia käyttää puheenvuoro tänään näin kattavassa kokouksessa, jossa paikalla on myös Naton pääsihteeri. Haluan esitellä omia näkemyksiäni tilanteesta Afganistanissa tällä hetkellä ja erityisesti Euroopan unionin roolista Afganistanissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana kansainvälinen yhteisö ja Afganistanin hallitus ovat edistyneet huomattavasti Afganistanin turvallisuuden ja vakaan tulevaisuuden näkökulmasta niin, että voidaan Afgaani väestölle tarjota palveluita. Euroopan unioni on täysin ollut mukana tässä ponnistelussa. Terveydensaat ja koulutuspalvelujen saatavuus on ennen näkymättömällä tasolla. Turvallisuusjoukot kasvavat jatkuvasti. Turvallisuus eri kaupungeissa on parantunut, erityisesti eteläisessä Afganistanissa. Puolet väestöstä on afgaanijohtoisten turvallisuusjoukkojen vastuun alla. Edelleenkin Afganistan on hyvin vaikea, haastava paikka. Turvallisuus on häilyväistä, niin kuin näimme Kabulin iskujen muodossa viime viikolla. Ihmisoikeustilanne on vaikea ja ihmiset eivät suinkaan ole tasa-arvoisessa asemassa yhteiskunnallisesti. Turvallisuuden epävakaisuus totta kai on pitkälti riippuvainen siitä, minkälaisia tuloksia saamme aikaiseksi. Turvallisuuden parantaminen antaa legitimiteettiä hallitukselle niin, että ihmisoikeudet toteutuvat, oikeuden saanti parantuu ja Afganistan voi houkutella investointeja päästä talouskasvuun tasapainoisesti. Niin kuin tiedämme alueellisesti, yhteistyö on tärkeää, jotta päästään kestävään vakauteen Afganistanissa ja sen ympäristössä. Kansainvälinen yhteisö omaa strategian, jolla voidaan tukea Afganistanin hallitusta vakauden lisäämiseksi ja vaurauden lisäämiseksi. Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteistyön ja Afganistanin sitoutumisen kautta tämä strategia voi toimia. Konferenssit tänä vuonna Tokiossa, Chicagossa ja Kabulissa tarjoavat mahdollisuuden varmistaa, että sitoumukset, joita nyt olemme tehneet Afganistanissa, ovat pohjana lisääntyvälle turvallisuudelle ja kehitykselle myös jatkossa. Viime joulukuussa kansainvälinen yhteisö toisti tukensa Afganistanalle niin, että jatkossakin tuemme Afganistania vuoden 2014 jälkeenkin siirtymäkautena. Afganistanin hallitus on oman sitoumuksensa toistanut Kabulin konferenssissa 2010 heinäkuussa niin, että hallintoa parannetaan, oikeusvaltion periaatteita parannetaan, tehdään rakenneuudistuksia ja vaaliuudistuksia niin, että kapasiteetti paranee, talouskasvu lisääntyy ja investointeja saadaan ulkopuolelta. Unioni haluaa johtaa esimerkin avulla viime vuoden marraskuun ulkoisen valiokunta päätti nimittää Kathy Astonin neuvottelemaan afganistanilaisten kanssa niin, että saadaan rahoitusta kehitykselle Afganistaniin ja voidaan EUn ja kahdenvälisesti pitää rahoitus ainakin nykytasolla jatkossakin ja toteuttaa mandaattia vuoteen 2014 saakka ja sitoudutaan siihen, että poliisi koulutusoperaatiota myös 2014 jälkeen jatketaan. Haluan korostaa kansainvälisen yhteisön antama merkitystä sille, miten tärkeää on pitää kiinni näistä sitoumuksista. Tokiossa keskitytään kehityskysymyksiin. Meillä on uusia sitoumuksia suhteessa Afganistaniin. Turvallisuusstrategian kehittäminen on ollut pitkän aikavälin suunnitelma niin, että Afganistan voi seisoo omilla jaloillaan. Se on maa, joka on yhdellä nopeimmin kasvamista alueista maailmassa. Ja näin ollen se pystyy paremmin tarjoamaan myös hyvinvointia ja terveyttä kansalaisilleen. Keski-Aasia, Eteläinen Aasia, Lähi-idän tilanne on maan ympärillä. Siellä on huomattavia luonnonvaroja, litiumia, kuparia ja niin edelleen. Jotta potentiaali lyhyellä aikavälillä voidaan ottaa käyttöön. Afganistan tarvitsee tukea ulkopuolelta. Tämä vahvistaa myös hiljan tehty Maailmanpankin tutkimus. Tokiossa oletamme, että Afganin hallitus toistaa sitoumuksensa toteuttaa Kabulin sitoumukset, erityisesti mitä hallitus on todennut. Hallitus tunnustaa, että, kes, että tärkeä toiminta on tarpeen, jos Afganistan aikoo säilyttää avunantajamaiden tuen Euroopassa. Afganistan on sitoutunut ja tästä vastineeksi se saa kansainvälisen yhteisön tunnustuksen sille, että tarvitaan investointeja sosiaalisen ja taloudellisen kehitykseen koordinoidummasti niin, että voidaan tukea kansallisia prioriteettiohjelmia, joita on tehty Kabulin prosessin tuloksena. Samanaikaisesti kansainvälinen yhteisö toistaa tarpeen edetä vaihe vaiheelta turvallisuusstrategiassa. Tämä heijastaa Afganistanin hallituksen vasta- tuen vastaanottokykyä ja toisaalta tuen vähenevää luonnetta. Naton pääsihteeri mainitsi Chicagon konferenssin, sielläkin käsitellään turvallisuuskysymyksiä Afganistanissa. Hallitus ja kansainvälinen yhteisö sopivat siitä, että turvallisuusjoukkoja vähennetään 20-48 000 ja hallitus on sitoutunut 4,4 miljardin vuositasolla. Meillä on tulossa siis Chicago ja Tokion konferenssi. EUn sit rahoitusta tarvitaan vuoden 2014 jälkeenkin, että tätä nyt tutkitaan. Olen vakuuttunut siitä, että me voimme antaa merkittävän panoksen tässä suhteessa. Kestävä vakaus ja kehitys Afganistanissa ovat riippuvaisia alueellisten toimijoiden toimista. Euroopan unioni on pitänyt tervetulleena Afgaanihallituksen toimia ja sen aasialaisia naapureita, niin että Istanbulin kokouksen sopimukset pannaan täytäntöön. Edelleenkin Afganistan on riippuvainen EUn tuesta niin, että siitä voisi tulla malli sekä taloudellisesti että poliittisesti integraation salalla. Tällä hetkellä tietyt maat rakentavat luottamusta tiivistetyn yhteistyön saralla terrorismin torjumiseksi ja esimerkiksi salakaupan kitkemiseksi. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin toiminta Afganistanissa on keskittynyt liittynyt Afganistanin voimaannuttamiseen, oikeusvaltion periaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, alueellisen yhteistyöhön ja avun tarjoamisen periaatteeseen. Kapasiteetin rakentamisessa on tiettyjä edistysaskeleita otettu. Euroopan unioni on nimenomaan keskittynyt uudistuksiin julkishallinnossa. Terveydenhuollossa olemme pitkään tukeneet äh, Afganistania ja ministeri on tässä saanut edistystä aikaan. Edelleenkin on huomattavia tarpeita rakentaa kapasiteettia edelleen. On suuria haasteita mukaan luettuna kansalaisten aseman parantaminen. Edistys on kovin hidasta. EU pitää vaaliuudistuksia prioriteettina ja vaatii Afganistanin hallitusta pitämään kiinni sitoumuksestaan. Presidentti Karzai on hiljan ottanut kantaa siihen suuntaan, että hän on valmis toteuttamaan ainakin jossakin määrin vaaliuudistuksen. Tervetullutta on myös se, että presidentti suostui järjestämään julkisen kuulemisen vaaliuudistuksesta. Toissa päivänä julkinen kuuleminen vaalilakimuutoksista käynnistettiin Kabulissa. Tällainen vuoropuhelu on tarpeen, jos aiotaan järjestää avoimet, oikeudenmukaiset, reilut vaalit. Tämä on tärkeää myös afgaaniväestölle. Afganistan kehittää parlamentaarisia käytäntöjään ja Euroopan unioni tarjoaa tukea tälle tärkeälle instituutiolle. Tässä mielessä on paljon potentiaalia ja etuja saatavissa niin, että vahvistetaan Afganistan kansallista parlamenttia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin tuella niin, että meillä on käytössä tukiohjelmia kapasiteetin lisäämiseksi ja edistääksemme monipuoluekulttuuria. Kestävä rauha Afganistanissa on pitkälti riippuvainen sellaisen järjestelmän käyttöönotosta, johon kaikki Afganistanissa voivat luottaa ja myös johon naapurit sitoutuvat, muun muassa Pakistan. Tämän vuoden tammikuussa saatiin aikaiseksi uutta dynamiikkaa, kun ensimmäistä kertaa Pakistanin hallitus vetosi suoraan talibaneihin, jotta rauhanneuvottelut käynnistetään. Pakistanin ja Afganistanin sitoumus rauhanprosessin suhteen on luonnollisesti rohkaiseva merkki. Mutta niin kuin kaikki tiedämme, Talibanien ja Pakistanin väliset suhteet ovat hyvin monimutkaiset, eikä ole mitään takeita siitä, että, että talibanit eh, haluaisivat jatkaa näitä neuvotteluja. Salodin Rabanin tapaamisessa pari päivää sitten toistin, että unioni on täysin sitoinut vetoiseen rauhanprosessiin. Korostin, kuinka tärkeää on se, että tällaisen prosessin lopputuloksen pitää olla johdonmukainen kansainvälisten ihmisoikeus- ja rauhanstandardien mukainen, erityisesti siis ihmisoikeuksien mukainen. Me tarjoamme tukeamme Afganistanin rauhanprosessille. Näin voimme onnistuneesti integroida maan ja parantaa ministeriöiden kykyä tarjota tukea integraatioprosessille. Sitten oikeusvaltioperiaate. EU on merkittävästi panostanut tähän. On tärkeää parantaa poliisitoimintaa puolisotilaallisten joukkojen rinnalla. Totta kai niilläkin on vielä tärkeä rooli. EUn poliisimissio tekee työtä Afganistanin viranomaisten kanssa ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Institutionaalinen uudistus ja voimakkaat yhteydet poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken ovat keskeisiä. Näin päästään pitkän aikavälin kattavaan koulutusstrategiaan sisäministeriössä ja puolustusministeriössä. On kuitenkin selvää, että uudistus ponnisteluja tarvitaan yhä enemmän ja toimintaa on tehostettava. On valitettavaa, että ihmisoikeustilanne ei ole parantunut viime kuukausien aikana. Syrjintä, väkivalta naisia vastaan on edelleenkin suuri huoli. Euroopan unioni on vahvistanut tukeaan kansalaisyhteiskunnalle ja on huolissaan puutteista Afganihallituksen ja kansainvälisen yhteisön edustajien välisissä kokouksissa – Talouskasvun stimuloimiseksi EU on auttanut hallitusta maatalouskehityksessä, on kannustanut uudistuksiin, yksityisen sektorin hankkeisiin, mukaan luettuna kaivossektori ja myös kauppakamari. Kauppakamari on tuettu. Afganistan ja sen naapurit voivat hyötyä tästä kehityksestä ja tämä auttaisi talouden kehitystä. Dushanben hiljan järjestetty kokous osoitti, että kehitysmahdollisuuksia kyllä on ja edistystä voidaan saada läheisen yhteistyön kanssa alueellisesti. Afganistanissa humanitaariset tarpeet ovat viime kuukausina kasvaneet. Väestön väestö on ollut saavuttamattomissa. He eivät ole saaneet tarpeellista humanitaarista apua useissa tapauksissa kansalaisten suojelun ja humanitaarisen avun alalla. Unioni on tarjonnut huomattavaa apua konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsiville ihmisille. On tarjottu myös apua sisäisesti siirtymän joutuneille henkilöille ja pakolaisille. Tämä laaja EUn tuki Afganistanille on tarjonnut huomattavan panoksen Afganistanille ja kansainväliselle yhteisölle niin, että kehitys on mennyt eteenpäin ja turvallisuus parantunut. EU on hyvässä asemassa äh, tukiessaan Afganistania myös vuoden 2014 jälkeen. Kumppanuus- ja kehityssopimuksen neuvottelut avattiin maaliskuussa tänä vuonna ja toinen kierros on tulossa ensi kuussa. Sopimus ensimmäistä kertaa saa aikaan sitovat puitteet oikeudellisesti lainsäädännön suhteen, suhteessamme Afganistaniin. Meillä on yhteisiä arvoja ja sitoumuksia – mukaan luettuna investoinnit, ihmisoikeudet, kauppa- ja koulutuskysymykset. Kun katson eteenpäin, niin loppuun voin todeta, että on selvää, että Afganistan tarvitsee enemmän kuin vain turvallisuutta. Sillä on 30 vuoden sotakausi takanaan. Tarvitaan pitkän aikavälin lähestymistapaa niin, että instituutiot voivat toimia, järjestelmä toimii, sen valvonta toimii ja kapasiteettia parannetaan taloudellisesti niin, että päästään kestävään tasapainoiseen kasvuun. Minä katson, että kansainvälinen yhteisö kokonaisuutena voi olla merkittävässä roolissa tämän toteuttamisessa niin, että lisätään yhteistyötä keskenämme ja Afganistanin hallituksen kanssa. Haaste on, miten tämä kaikki saadaan toteutetuksi kun katsomme vuoden 2014 ylitse, niin meidän täytyy varmistaa siirtymäkausi sotilaallisesta jaksosta siviilijohtoisen kauteen. Taistelujoukkojen vetäytyminen siitäkin huolimatta Afganistan on vuoden 2014 jälkeen yksi maailman köyhimmistä maista ja kansainvälisen yhteisön tukea tarvitaan jatkossakin. Meillä on konfliktimaista kokemuksia siitä, että kansakuntien on löydettävä oma tiensä eteenpäin ja ainut tapa tukea kestävää kehitystä on toimia tätä kautta. Toisaalta Euroopan unioni, Yhdysvallat, kansainvälinen yhteisö, niillä ei ole varaa tehdä virheitä niin, että kääntäisimme selkämme Afganistanille. Kiitos. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Mr. Tempestini, Tempestini Italian edustajahuoneesta. Signor, signor rappresentante. Kiitoksia. Haluaisin kysyä, millainen rooli on Euroopan unionilla vuoden 2014 jälkeen? Voidaan sanoa, että Eurooppa haluaisi lisätä toimintaansa siinä, kun edistetään hallintoa ja siviiliyhteiskuntaa Afganistanissa – ja toiseksi, mitä mieltä te olette mahdollisesta kehityksestä, joka liittyy Iranin tilanteeseen, kun ajatellaan Afganistanin tilannetta? Ja kolmanneksi, mitä mieltä olette neuvotteluista, jotka ovat käynnistyneet Karzain hallituksen ja Talebanien välillä. Ja tässähän EUlla on erikoinen rooli. Sitten lopuksi Euroopan unionissa on arvioitu tilannetta, eli vuoden 2014 jälkeen on taattava kouluttajien suojelu ja millä tavalla tämä kouluttajien suojelu sitten toteutetaan. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Jälleen kerran selvästi tervetuloa herra Usatskas. Totta kai kaikki kysyvät, mitä tapahtuu maan turvallisuudelle, mitä tapahtuu hankkeillemme, toimillemme sen jälkeen, kun vuonna 2014 jokot vedetään pois ja mitä tulee sotilaiseen osaan Euroopan unionina ja Natona, mutta myös kansainvälisenä yhteisönä meidän varmasti täytyy lähteä liikkeelle siitä, että joukkojen lähdettyä hallitus pystyy huolehtimaan ainakin siitä, että Afganistanin maaperältä ei lähde samanlaista terroriuhkaa kuin ennen tätä kansainvälistä tointa. Joten tässä olen, mitä, kaikkea mitä NATOn osuuteen tulee, olen, minulla on tiettyjä odotuksia. Mitä tulee meidän politiikkaamme, mikä, mitä tulee Euroopan unionin rooliin, kysymykseni kuuluu, miten me eri poliittisten toimijoiden hallituksen, puolueiden, heimojen, miten kanssa me miten kanssa voi keskustelemme toimista sillä tavoitteella, että syntyy yksimielisyyttä, että se, mitä me teemme terveydenhuollon, koulutuksen, infrastruktuurin alueella, että voimme saavuttaa sen, ettei vain nykyinen hallitus, vaan myöskin seuraajahallitus, olipa se sitten koalitiohallitus tai kokoonpanostaan panolta aina osa, että tämä, mitä teemme, että se säilyy? Miten me käymme vuoropuhelua nykyisten ministeriöiden lisäksi eri eturyhmien kanssa sen varmistamiseksi, että se, mitä on saavutettu myös joukkojen lähdettyä, mutta myös toisenlaisen hallituksen aikana, myöskin säilyy se, miten kaikki se, mitä on tehty, investoinnit, jotka on tehty ihmisen hyväksi, että ne saavat myöskin tulevaisuudessa vastuullisen tahojen tunnustuksen. Tak się złożyło, że w ciągu ostatnich lat bardziej... Kiitoksia. Viimeisten vuosien aikana on katsottu Afganistania enemmän Naton näkökulmasta, eikä niinkään EUn näkökulmasta. Ja Naton kannalta EU ei tee riittävästi. Ja tämä merkitsee esimerkiksi että on nyt hyväksytty hyvin laaja lähestymistapa Natossa. Ja Afganistanissa ja muissa maissa tämän lähestymistavan puitteissa NATO ei ole hoitanut ainoastaan sotilastehtäviä, vaan myöskin humanitaarisia tehtäviä ja kehitystehtäviä. Ja oikeastaanhan ne kuuluisivat EUn kontolle. Vuonna 2014 eteen tulee käännekohta, koska jos EU ei tule mukaan, niin sitten se on poissa Keski-Aasiasta ikuisesti. Sitten toinen kysymys. Kohta alkavat alueiden luovutukset, kolmannen, tämän kolmas kierros. Ja on, aikaisemmin on huomattu, että nämä ovat muodollisia tapahtumia, mutta niihin liittyy myöskin politiikkaa. Marel Sharif, Pansier ensimmäisellä kierroksella. Nämä luovutukset tehtiin tiettyjen kriteerien pohjalta, kun taas kahden muun kaupungin luovuttamiset pohjautuvat pelkästään poliittisille seikoille. Eli Usatskas, kysyisin nyt teiltä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Mitä enemmän on poliittisia päätöksiä, sitä vähemmän on vakautta Afganistanissa tulevaisuudessa. Ja kun ajattelemme keskusteluamme Naton pääsihteerin kanssa, eli vuoden 2013 jälkipuolistoa ja 2014. Mitä tarkoittaa se, kun kansainvälinen yhteisö sanoi, että NATO rajoittaa toimintaansa tukitoimiin. Eli mitä se tarkoittaa, että NATO tukee Afganistania? Se, että sotilastoimintaa rajoitetaan, saattaa itse asiassa johtaa suurempaan uhkaan. Jos tämä on se, mistä päätetään Chicagossa, niin haluaisin tietää, millaisia seuraamuksia tällä on sotilaallisesti. Eli mikä on tällaisen julkilausuman sotilaallinen tarkoitus? Mitä tuki tässä mielessä nyt tarkoittaa? Eli mitä tarkoittaa se, että tuetaan Afganin joukkoja? Koppa. Kiitos puheenjohtaja. Vaisi kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen koskee Afganistanin kansallisen poliisin roolia. Miten näette poliisin roolin sen jälkeen, kun ulkomaissa joukot vedetään maasta, koska me tiedämme, että tilanne on hyvin vaikea ja jotkin, joitakin on vielä puutteita jopa peruslaadussa. On ongelmia, jotka liittyvät korruptioon, lukutaitoon. Ja 2014 joukkojen vetämisen jälkeen miten näette, mikä on poliisin rooli tässä uudessa ympäristössä? Toinen asia liittyy vanhan aiempaan kritiikkiin, joka liittyy koordinoinnin puutteeseen eri tahojen kesken, jotka toimivat Afganistanissa. Esimerkiksi tämä komission hankkeet ja EUn poliisi tehtävä – niin jäsenvaltiot, niillä on hiukan eri näkemyksiä Afganistanista. Minä kysyisin, miten tämä eurooppalainen koordinaatio on muuttunut siitä lähtien, kun ulkosuudenhallinto on, ollut, on syntynyt. Miten näette tämän kehityksen tulevaisuudessa? Ja viimeinen kysymykseni koskee äskettäisiä iskuja, jotka Taliban toteutti eri paikoissa samanaikaisesti kautta Afganistanin mukaan luettuna Kabulissa ja myös tuolla vihreällä vyöhykkeellä. Tämä selkeästikin oli voiman osoitus. On pyrkimyksiä myös kyseenalaistaa Afganistanin voimien kyky ottaa harteiden vastuu turvallisuus tulevaisuudessa. Ajattelen tilannetta tällä hetkellä. On selvää, että mitään yksinkertaista sodallista ratkaisua Taliban kysymykseen ei ole, ja meidän pitää katsoa myös diplomaattisia vaihtoehtoja. Onko teillä mitään strategiaa? Mikä on EU-strategia? Pitäisikö meidän yhdistää sotilaiset välineet ja diplomaattiset keinot, ponnistelut? Mitä ovat askeleet, jotka teidän mielestänne EUn pitäisi, joihin EUn pitäisi lyhtyä lähitulevaisuudessa? Kiitos. Zingeris. Thank you, Herr Vorsitzender. Uh, my question will be... Um... Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni Ensinnäkin oikeastaan haluaisin ilmaista kiitollisuuteni edustuston päällikölle siitä, että todellakin varannette oman henkenne ja perheenne henken näin varallisessa kaupungissa kuin Kabulissa. Kiitos siitä, että teette tämän Euroopan unionin nimissä ja unionin arvojen nimissä – Toinen asia, kun puhumme arvoista. Tehän edustatte arvojamme. Ihmisarvoa. Toisen maailmansodan jälkeistä kehitystä ihmisoikeuksien saralla, yleisiä suuntauksia ja niin edelleen. haluaisin kysyä teiltä siitä, miten mahdollisesti ensimmäisiä, ensimmäistä pirustaa kansalaisyhteiskunnalle voitaisiin rakentaa. Minkälaisena te näette sen kuilun, joka on sen välillä, kun ensimmäistä kertaa menitte paikan päälle ja mikä tilanne on tällä hetkellä? Onko Euroopan unioni voinut edesauttaa siinä, että yhteiskunta ei olisi niin fundamentalistinen, ei pohjaisi vihalle, vaan kunnioittaisi kansalaisoikeuksia, naisten tasa-arvoa ja ihmiselämän arvokkuutta. Mikä on näkemyksenne tästä? Eihän tämä ole sotilaallista todellisuutta tietenkään, mutta se liittyy arvoihin. Kiitos. Lösing. Lösing. Ja, vielen Dank. Kiitos. Herra Rasmussenhan puhui tulevaisuudesta, joka liittyy Naton toimintaan Afganistanissa ja koulutustoimista. Ja nyt minun kysymykseni tähän liittyen, joka olisi EUPOLin tulevaisuus Afganistanissa. Mikä rooli EUPOLilla tulee olemaan? Tullaanko sitä jatkamaan ylipäätään? Mm, tullaanko sitä jotenkin integroimaan Naton johtaman koulutustoimen puitteisiin? Mikä rooli EUlla ylipäätään on tässä yhteydessä tulevaisuudessa? Rasmushan puhui myös siitä, että koulutustehtävä vaatii sotilaallista varmistamista. Miten te näette tässä EUn roolin? Onko teillä mahdollisesti käsityksiä? mahdollisesti käsityksiä luvuista, suuruusluokasta, ajatellen koulutustointa, eupolia, josta jatketaan. Tähän astihan on todettu, että vuoteen 2012 loppuun mennessä pitäisi olla 225 000 afganalaista sotilasta ja poliisia, jotka olisi koulutettu. Sitten luvut putosivat alaspäin 100, 100, 200, 130 000. Mikä on nyt tämänhetkinen tavoiteluku? One question more. You mentioned it already. Näköisin yksi kysymys. Tehän mainitsitte jo asian, joka liittyy Pakistanin vaikutukseen. Mitä me voimme poliittisesti tehdä? Koska Pakistan, sillä on paljon vaikutusta turvallisuustilanteeseen Afganistanissa. Yhteistyö Pakistanin ja liittoutuman joukkojen välillä – voisi ehkä antaa meille hiukan tietoa, kun oli tapaamassa senaattori Ramanin. Kiitoksia parlamentin jäsenille. Nämä kysymykset ensinnäkin itse olen toiminut Kabulissa ja olen siellä ilman perhettäni Mutta sitten vastaukset. Ensinnäkin Kompinski ja Lösing. Eli mikä on EUn rooli vuoden 2014 jälkeen ja mikä on sitten EUPOLin rooli. No kaikilla kunnioituksella, nyt kun kuuntelin Naton pääsihteeriä Rasmussenia, hän puhui Naton ja EUn välisistä suhteista. Ehkä nyt ei olisi korrektia rajoittaa tätä suhdetta pelkästään ISEFin ja EU-polin väliseksi. Tässä on paljon suuremmat kysymykset pelissä. Tässä on mukana NATO ja muita kansainvälisiä toimijoita. Mehän tiedämme, että Euroopan unioni, vaikka sillä ei olekaan sotilasjoukkoja paikalla, mutta kuitenkin 30 000 EU-kansalaista jakaa tämän taakan amerikkalaisten ja muiden kanssa Afganistanissa. Me annamme hyvin paljon kehitystukea Yhdysvaltojen tuki oli noin 2,5 miljardia dollaria ja EUn tuki ja jäsenvaltioiden tuki ja yhteisen budjetin tuki oli 1 miljardi euro. Eli meillä on paljon sanottavaa. Nämä olemme merkittävä tekijä poliittisesti emme pelkästään kehitysyhteistyön avulta. Lisäksi EUn poliisimissio on yhä tärkeämpi ja kaksi viikkoa sitten, kun saavuin Afganistaniin, näkemykset EU-puolista olivat aika kielteisiä. Eivät pelkästään kansainvälisten toimijoiden silmissä, vaan myöskin EUn jäsenvaltioiden silmissä. Nyt EUPOL on todellakin yhä keskeisemmässä roolissa. Afganistanissa on nähty, että siviilipoliiseja pitää kouluttaa, ja me annamme tätä koulutusta – ja kukaan muu kansainvälinen toimija ei tällaista koulutusta tarjoa. Eli tässä siis vastauksia kysymyksiin tulevasta roolistamme. 27 ulkoministeriä sopivat marraskuussa sitä, että käynnistetään neuvottelut yhteistyösopimuksesta, joka olisi laillisesti sitova, kattava sopimus ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajalle ja siinä sopimuksessa on sitten suunnitelma EUn toiminnalle yhteistyössä Afganistanin kanssa. Tähän liittyvät kauppa, ihmisoikeus, kapasiteetin rakentaminen, alueellinen yhteistyö ja poliisin koulutus. Vielä ei ole päätetty, mikä on EUn, EUPOLin rooli. Tästä vielä täytyy keskustella kollegoideni kanssa Eupolin tarkastelu on kohta tulossa ja tulokset sitten julkistetaan todennäköisesti kesällä. Me emme tietenkään toimi missään tyhjössä yksin, vaan meidän täytyy ottaa huomioon konteksti ja se, mikä on sitten kansainvälisen yhteisön rooli. Me kuulimme, mitä pääsihteeri Erasmussen sanoi, eli että NATO jatkaa koulutusta vielä vuoden 2014 jälkeen. Ja kuten Gaaler kysyi sen suhteen, kuka sitten takaa turvallisuuden vuoden 2014 jälkeen näissä eri ohjelmissa, joita meillä on. No siihen pitää sitten vastata yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Ja tähän liittyvät myöskin paikalliset sidosryhmät. Sitten Iran, Afganistan, No totta puhuen, Kabulissa minulla on hyvät suhteet Iranin suurlähettilääseen. He ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä EUn ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi huumeiden torjunnassa. Mutta kymmenen päivää sitten olin alustavassa kokouksessa Ashabadissa, jossa valmisteltiin Kabulin aluekonferenssia – Iran ja Turkmenistan, Kazakstan ja Intia ovat kiinnostuneita, ja myöskin Iran työryhmien johtamisesta. Eli tässä on kysymyksiä, joissa näillä mailla on selkeästi yhteisiä etuja. Ja uskon, että voimme olla rakentavassa roolissa, kun käsittelemme näitä paikallisia alueellisia uhkia alueellisten sidosryhmien kanssa. Sitten Karzain ja Talibanien väliset neuvottelut. Niin, ta, kymmenisen päivää sitten, olisiko ollut 16, no 15-16 päivä, tai ehkä oliko 14 päivä huhtikuuta, Hizmislamin valtuuskunta kävi Kabulissa. Siellä keskusteltiin hallituksen edustajien kanssa – siellä oli rauhanneuvoston johtaja, joka toimi puheenjohtajana työlounalla. Tiettyjä vaatimuksia on esitetty, joten ainakin yksi osa on nyt käymässä suoria neuvotteluita Karzain hallituksen kanssa. Sitten miten turvallisuus taataan kouluttajille. Ja Galler puhui myöskin interaktiosta laajemmin Afganistanin yhteiskunnan sidosryhmien kanssa, esimerkiksi uskonnollisten johtajien kanssa. No minä olen tavannut ihmisiä Kandaharista, pohjoista, etelään, lännestä, itään, myöskin jäsen, EUn jäsenvaltiot ovat olleet solimassa näitä yhteyksiä. Eli emme ole yhteydessä pelkästään hallitukseen, vaan hyvin motkaiseen yhteiskuntaan, jolla on omat perinteiset tapansa hoitaa asioita. Ikävä kyllä, joskus nämä tavat ovat hyvin epäinhimillisiä oikeuslaitoksessa, mutta tämä nyt on todellisuus. Meidän täytyy heidän kanssaan kehittää näitä toimintatapoja. Ja omasta kokemuksestani, kun olen tavannut eri valtuuskuntia ja provinsseista tai muilta alueilta, niin olen tavannut myöskin entisiä Taliban johtajia, ja he arvostavat kovasti humanitaarista apua, jota EU toimittaa Afganistanin. Sitten Klihin kysymys eli NATO ja EU, ja että EU ei ole toiminut riittävästi. Niin, kuten sanoin, on siis sanottu, että EU ei hoida tehtäviään, ja Afganistanin konferenssi on nyt hyvin sotilaallinen, ja me annamme pitkäaikaista apua mitä tulee Afganistanin valtion perusrakenteisiin, jotta se pystyy elämään rauhassa itsensä ja naapureidensa kanssa. Tämä tulee muuttumaan sitten huomattavasti vuoden 2014 jälkeen, kun taistelujoukot poistuvat maasta. Ja sitten vielä Koppan kysymys. Me jäämme Afganistaniin vuoden 2014kin jälkeen. Me emme ole sitoutuneita pelkästään sanoja, vaan myöskin tekojen tasolla. Ja siksi nämä tulevat neuvottelut vahvistavat sitoumuksemme Afganistaniin. Sitten Afganistanin kansallisen poliisilaitoksen kehittäminen. EUPOL antaa nyt siis koulutusta. Ranskalaisia ja italialaisia esimerkiksi. Ja kansallinen poliisi on nyt ammattimaisempi ja uskomme, että EUPOLin rooli on hyvin arvostettu Afganistanissa ja myöskin yhdysvaltalaiset arvostavat sitä. Aikaisemmin ei ihan ymmärretty, kuinka tärkeitä siviilipoliisit ovat, koska ymmärrettävistä syistä – jonkin aikaa paramilitaarinen poliisi on tarpeen, mutta ajan mittaan siviilipoliisi saa yhä merkittävämmän roolin. Eli EU, EUPOL kouluttaa näitä siviilipoliiseita, jotta heillä on esimerkiksi tutkimustaitoja, ja se on tietysti keskeistä. Sitten Euroopan sisäinen yhteistyö. No, tilanne on nyt muuttunut. Ennen kuin saavuin Afganistanin kaksi vuotta sitten, kansainvälinen yhteisö ei oikein tiennyt, kuka edustaa EUta. Ja nyt kollegani ja vastapuoleni tietävät kännykkänumeroni, niin tietävät kenelle soittaa, jos he haluavat yhteyden EUhun. Afganistanissa meillä on yhteinen toimisto Yhdysvaltojen kanssa. Minä annan poliittista neuvon, poliittisia neuvoja EUPOLilla. 17 jäsenvaltiota on edustettuna siellä. Me teemme hyvin tiivistä yhteistyötä, jotta voimme vaikuttaa Afganistanissa tehtäviin päätöksiin, jotta vauraus ja turvallisuus olisi paremmalla tolalla. Sitten Zingerisin kysymys kansalaisyhteiskunta, millaista kehitystä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana tai kahden vuoden aikana, kun olen ollut paikalla, niin edistystä on tapahtunut huomattavasti. Ensimmäiset vaikutelmat olivat se, että olin yllättynyt ja vaikuttunut siitä, kuinka dynaaminen media on Afganistanissa. Se on paljon vapaampi kuin monissa EUn naapurivaltioissa. Siellä on myöskin vankka siviiliyhteiskuntaverkosto. Olosuhteet ovat hankalat. Rahoitusta ei ole riittävästi. Poliittinen osallistuminen ei ole vielä riittävää. Mutta tämä on kuitenkin palkitseva kokemus, kun näkee, että yhä enemmän naisia on parlamentissa, mutta myöskin muuten poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. No sitten, mikä on siis EUPOLin tuleva rooli, siihen jo vastasin. Sitten Pakistan. Tietysti Pakistan on hyvin tärkeä Afganistanin naapurivaltio. Olen ollut yhteydessä Pakistaniin ja asenteet ovat nyt muuttumassa Afganistanin suhteen erityisesti. Joku totesikin Pakistanista, että strategisiin tavoitteisiin päästään. Ja toiseksi Me olemme käyneet poliittista keskustelua Karzain ja pääministeri Gilanin kanssa. Ja julkisissa lausunnoissa on puolettu tätä sopua. Ja kun paikalla kävi Pakistanin ulkoministeri, hän tapasi hallituksen edustajia, mutta myöskin osoitti kunnioitustaan alueelliselle koskemattomuudelle ja monille etnisille, monietnisyydelle Afganistanissa. Siellä on Tajikistanista, Uzbekistanista asukkaita. Eli tässä nyt taisivat tulla kaikki kysymykset ja haluaisin kiittää teitä mielenkiinnostanne Afganistania kohtaan ja pyytäisin, että ulkoisen valiokunta ja Euroopan parlamentti olisi enemmän mukana Afganistanin kysymyksissä. Kansallisen parlamentin tukeminen on tärkeää ja kapasiteettien rakentaminen on keskeistä. Ja myöskin monipuolijärjestelmän edistäminen Afganistanissa on tärkeää. Kiitos. Very much. Kiitos. Suurlähettiläs Usatskas tästä keskustelusta. Haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä herra Zingerisin kanssa ja haluan kiittää teitä työstä, jota teette paikan päällä. Minusta on tärkeää, että tapaamme tulevaisuudessa useammin. Ajattelen, miten tärkeää kehitys on, jota sillä tullaan kohtaamaan ja vastuu, joka tullaan kohtaamaan nyt vuoden 2014 aikana. Kiitos vielä kerran. ich das gesehen, aber auch hier. Ah, ja, gut. das wird auch die Sprecher sind jeweils drauf. Kollegs. Hyvät kollegat, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan puolustusvirastojen johtajan Claude France Arnoldin. Eurooppa on käymässä lävitse vakavaa taloudellista kriisiä. Joo, tärkeä, tärkeäksi pooling- ja sharing-toiminnan. Kuulimme tämän juuri Naton pääsihteeriltä. Hän sitä katsoo, voisi mieltä, että täällä ollaan mahdollista harjoittaa yhteistyötä Naton ja EUn välillä. Haluaisimme kuulla teiltä Ne haluaisi kenties kertoa meille, mitä te ajattelette nyt ennen Naton huippukokousta. Paljon kiinnitetään huomiota tällä hetkellä siihen, minkälaisia puutteita on toimintakyvyssä – mutta uskoakseni meidän pitäisi myöskin katsoa sitä, miten vahvistettaisiin potentiaalia unionin tasolla, tutkimuksen ja kehityksen alueella. Tilanne on se, jossa emme voi puhua suinkaan eh, lisätä käytössä olevia varoja. Varoja tullaan vähentämään pelkäänpä niin, joten meidän pitäisi katsoa sitä ja keskustella tästä asiasta ja myöskin tuloksista Turvallisuusviraston budjetti on tiukka ja tämä näkyy myöskin henkilöstö- ja hallintokustannuksissa, jotka liittyvät EU-budjettiin. Haluaisimme kuulla teidän näkemyksiä ennen kaikkea siitä, ajatellen sitä, että nyt ollaan käymässä keskustelua myös seuraavista monivuotista rahoituskehyksistä. Rova Arnoud, puheenvuoron teidän. Monsieur le Président. Euh, thank you very much. Kiitoksia. Saanko esittää kysymyksen? Puhunko englantia vai ranskaa? No, eli sitten on parempi ehkä teille, jos minä puhun ranskaa. Mutta tietysti voin vastata sitten kysymyksiinne englanniksi. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja sanoa, että että on suuri kunnia saada kutsu tähän valiokuntaan. Hyvin usein olen mukana cd alivalikunnan työssä ja on tärkeää, että käymme tätä keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Puheenjohtaja muistutti siitä, mitä Naton pääsihteeri sanoi tästä kontekstista, ja mielestäni tämä on nyt ratkaiseva hetki, ja meillä on nyt mahdollisuus ja ei oikeastaan vaihtoehtoja meidän täytyy osoittaa, että yhteistyön kautta ja uusien synergioiden kautta Euroopassa meillä on tapoja toimia, joilla Eurooppa turvaa, takaa turvallisuutensa ja kantaa vastuunsa kaikessa politiikassa. Pooling ja sharing aloite, no varmaan muistatte, sehän käynnistettiin Gantissa runsas vuosi sitten vuoden 2010 alussa juuri ja Münchenissä sitten Naton pääsihteeri käynnisti tämän älypuolustushankkeen. Ja meillä on pitkälti samoja tavoitteita, eli nyt kun on rajoitettuja budjetteja jäsenvaltioissa, joihin talouskriisi on huomattavasti vaikuttanut, joten meidän täytyy katsoa puolustusvelvollisuuksia ja katsoa, miten Euroopassa pitää sitten suojata arvoja ja intressejä. Meillä on ongelmia, joita täytyy käsitellä, ja meillä pitää olla resursseja niiden hoitamiseen. Eli yhteistyö, pooling and sharing, ei oikeastaan ole mikään vaihtoehto tällä hetkellä, vaan selkeästi asia, jota me tarvitsemme. Myöskin strategisesti tämä on tärkeää, ja Yhdysvalloista on tullut viesti, että te eurooppalaiset, te olette turvallisuuden tuottajia pikemminkin ettekä mitenkään epävakauden luojia. Eli me olemme eurooppalaisina kantaneet osamme turvallisuuskysymyksissä. No, edistys on ollut hyvin nopea. Me saimme mandaatin puolustusvirastolta – Me luomme yhteisiä hankkeita osoittaaksemme, että tämä yhteistyöhalu, voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö ei ole pelkästään käsite. Ja mehän tiedämme jo, miten tämä sitten käytännössä toteutetaan. Eli mahdollisimman nopeasti ja siis sen pohjalta, mikä oli mahdollista, sen pohjalta, mihin jäsenvaltiot halusivat sitoutua, Täytyy muistaa, että kapasiteetit tällä saralla ovat jäsenvaltioiden kapasiteetteja ja että päätös näistä kapasiteeteista on jokaisen jäsenvaltion oma päätös. Eli täytyy katsoa, missä ollaan valmista tekemään yhteistyötä ja ryhtymään toimiin, joissa välittömästi voidaan osoittaa, että niihin liittyy lisäarvoa, kun voimavaroja yhdistetään. On puhuttu aloista, jotka eivät olleet yhtä arkaluontoisia kuin toiset, kun ajatellaan valtioiden suvereniteettia. Eli täytyy tietysti noudattaa kansallisia päätöksentekosääntöjä silloin, kun lähetetään sotilasjoukkoja toimintaan, toimimaan muihin maihin. Ja me olemme keskittyneet alueille, alueille, jotka ovat helpoimpia ja joilla voidaan saada aikaan yhteentoimivuutta ja yhteistyötä Euroopassa – Eli kaikki, joka liittyy koulutukseen, logistiikkaan, huoltoon. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat vähemmän arkaluontoisia jäsenvaltioille, ja toisaalta niihin ei tarvita mitään valtavia alkuinvestointeja, jotka nyt ovat hankalia jäsenvaltioiden tämänhetkisessä taloustilanteessa. Olemme siis keskittyneet koulutukseen. Sitten tähän oli jo tehty kun ajatellaan esimerkiksi helikopterihenkilöstöä ja lentokoneiden, taistelukoneiden henkilöstön koulutusta. Myöskin merialalla on annettu koulutusta, lääketieteellistä tukea. Maaseutusairaalat ovat tietysti hyvin keskeisiä, kun ajatellaan sotilaidemme turvallisuutta silloin, kun he, heidät lähetetään toimimaan näille alueilla sitten merialueiden valvontaa. Ja sitten lopuksi vielä, mä tiedän, että pääsihteeri Rasmussen puhui tästä, ja tässähän on vähän sekoitettu tukitoimia ja huoltotoimia. Ja esimerkiksi ilmatankkaus on yksi esimerkki. Mehän olemme osoittaneet, että kaikki ministerit halusivat edetä näissä kysymyksissä ja että yksi puute tuli selkeästi esiin – ja se on keskeinen, jotta me voisimme toimia tyydyttävissä olosuhteissa. Ja samaan aikaan meillä on oltava riittävästi kapasiteettia käytössämme ja meidän täytyy hyötyä kaikesta, missä voimme yhdistää voimiamme esimerkiksi koulutuksessa ja huoltotoimissa. Ja tämä on ala, jolla voidaan käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suvereniteettiin, mutta kuitenkin voidaan käyttää kapasiteettia silloin, kun se on tarpeen. No näiden lyhyen aikavälin toimien lisäksi näihin ministerit ovat sitoutuneet. Me kaikki uskomme, ja se vahvistui puolustusministerien kokouksessa viime viikolla epämuodollisessa illallistilaisuudessa, jota veti Kate Ashton. Eli nyt asenteet ovat muuttuneet ja yhteistyö pitkällä aikavälillä. Me voimme saada aikaan lyhyellä aikavälillä merkittäviä tuloksia, mutta tämä yhteistyöperiaate pitää ottaa käyttöön myöskin pitkällä aikavälillä. Meillä on ollut myöskin menestystä näissä toimissa aluetasolla. Esimerkiksi Benelux-maissa viime viikolla. Ja sitten on pohjoismaalaista yhteistyötä ja sitten kahdenvälisiä yhteishankkeita. No, alueellisessa yhteistyössä ja kahdenvälisessä yhteistyössä, millaista kokemusta meillä sitten on, mistä voidaan oppia ja millä tavalla voidaan sitten varmistaa jatkuvuus. On aloja, esimerkiksi missä yhteistyötä voidaan vahvistaa. Yhtäältä nämä suvereenisuuskysymykset ja toisaalta kun on tehty säästöjä jollain saralla, niin niitä voidaan investoida avainkysymyksiin. Ja Brokhan puhui tutkimuksesta ja teknologiasta. Jos me emme ylläpidä nyt resursseja investointeihin teknologian ja tutkimuksen alalle, niin riskinä on se, että silloin joudumme pahan tilanteeseen kapasiteetin suhteen, eli riippumattomuus teknologisilla aloilla on hyvin keskeistä ja se täytyy turvata. Eli pitkällä aikavälillä viime viikolla ministerit pyysivät erityisesti asiakirjan pohjalta, jonka Belgia, Kreikka, Suomi ja Luxemburg allekirjoittivat Eli täytyy katsoa, miten voisimme pitkällä aikavälillä tukea jäsenvaltioita ja eritoten mahdollistaa se, että ne voivat käyttää välineitä, joita on kehitetty Brysselissä, kun kyse on siitä, että uudistetaan kansallisia menettelyitä suunnittelun osalta. Ja toiseksi täytyy luoda synergiaa muiden politiikan alojen kanssa Euroopassa. Ja jos sallitte, niin palaamme tähän vielä hetken kuluttua. Sitten lopuksi vielä, ja minulla on nyt kunnia puhua näin nopeasti Naton pääsihteerin jälkeen. Hän puhui yhteistyöstämme, ja meidän täytyy tietysti osoittaa jäsenvaltioille ja rauhoittaa niitä sen suhteen, että se mitä tehdään EU:ssa täydentää täydellisesti sitä, mitä tehdään Natossa. Eli emme tee päällekkäistä työtä, vaan me täydennämme toisiamme. Perinteisesti on puhuttu tästä yhteisestä voimavarannosta. Eli meidän täytyy toimia niin, ettei tehdä päällekkäistä työtä, mutta täytyy vielä etsiä tällaista täydentävyyttä. Pari esimerkkiä. Rasmussen itse puhui tästä ilmatankkauksesta. Olemme olleet yhteydessä NATOon ja olemme katsoneet, että se on hyvä asia ja pidämme hyvänä sitä, että kun Euroopasta puolustusalalta löytyy aukkoja, niin ratkaisua löydetään myöskin Euroopasta. Sitten me haluamme vahvistaa näitä huoltokapasiteetteja. Ja toinen kysymys liittyy lääketieteellisiin kysymyksiin. Jäsenvaltiot ovat avainasemassa sekä puolustusvirastossa että Natossa, mutta meidän täytyy varmistaa, että toimintamme on täydentävää, eli että EU toimii sillä tavalla, että voidaan esimerkiksi rakentaa näitä moduulisairaaloita. Ja meidän täytyy oppia siitä, mitä NATO on tehnyt, erityisesti Afganistanissa ja näiden sairaalamoduulien standardisoinnissa. Tämä on työtä, jota tehdään koko ajan Naton edustajien kanssa. Ja kenraali kävi myöskin täällä Euroopan parlamentissa ja Yhdessä puhuimme yhteistyöstämme, jotta voimme jatkaa tätä yhteistyötä jatkuvasti, jotta jäsenvaltiot ja NATO toimivat toisiaan täydentävästi. Sitten pitkällä aikavälillä meidän on mahdollistettava se, että jäsenvaltiot ottavat tämän yhteistyömuodon mukaansa kansalliseen toimintaan ja toimivat niin, ilman että puututaan näihin teknisiin kysymyksiin, mutta välineet, joita on kehitetty EU:ssa ja erityisesti Euroopan puolustusvirastossa, niiden on oltava käytössä näissä kansallisissa prosesseissa. Mehän haluamme toimia niin, että näitä kapasiteetteja voidaan käyttää jäsenvaltioissa, jotta voidaan vahvistaa voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Sitten näistä synergioista. Euroopan puolustusvirastossa on havaittu tarpeita, joita sotilaillamme on, ja toiseksi täytyy katsoa, että mitä teollisuus tarjoaa näiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Ja kolmanneksi täytyy katsoa, mitä tutkimus ja teknologia tarjoaa ratkaisuksi. Ja meidän täytyy vielä toimia niin, että kaikki nämä asiat yhdistetään ja katsotaan, miten voidaan toimia kapasiteetin suhteen. Tämä on ainutlaatuista, koska ei ole mitään muita alueita, no tietysti kansallisella tasolla on, mutta että nyt me voimme lähentää teollisuutta, teknologiaa, tutkimusta ja Tällä tavalla voimme sitten tyydyttää paikalle lähettämiämme sotilaiden tarpeet. No sitten synergian osalta täytyy miettiä muitakin politiikan aloja Euroopassa. Puheenjohtaja mainitsi tutkimuksen. Se on tietysti avainala. Tiettyjen kapasiteettien ja politiikan alojen teknologioiden osalta ne eivät liity siviilikysymykseen eivätkä puolustukseen. Ja kun kyse on avaruudesta, merivalvonnasta, kyberteknologiasta tai ydinaseiden, bakteeria, biologisten ja kemiallisten aseiden torjunnasta, niin meidän täytyy lähentää näitä eri kapasiteetteja, joita voidaan yhdistää. Ja olen tyytyväinen työhön, jota on tehty EUn muiden toimijoiden kanssa, ja olemme katsoneet, millaista synergiaa voidaan saada aikaan tietysti kunnioittain prosesseja, joita te johdatte, ja päätöksentekoja, jotka liittyvät 2020-strategiaan, eli täytyy varmistaa mahdollisimman paras synergia. No, viraston budjetti on tietysti naurettava, kun ajatellaan koko EUn budjettia. Se on pieni, 30 miljoonan budjetti. Ja tehän tiedätte, tämä on siis poliittinen kysymys, ja on vaikea sanoa, että Brysselissä nostamme tätä budjettia. No ainakin pitää varmistaa, ettei se supistu niin pahasti, ettei puolustusvirasto enää pysty tekemään tehtäviään. Mutta sanoisin, että se mikä on vielä tärkeämpää tässä ovat ne keskustelut ja luotto, joita jäsenvaltiot voivat saada tiettyihin hankkeisiin. Ja meidän täytyy saada vielä lisärahoitusta. Ja Kyse on 120-150 miljoonasta, jota saadaan jäsenvaltioista tutkimusohjelmiin. Ja se on tietysti tärkeää. Eli jäsenvaltioissa on oltava dynamiikkaa toimia näissä kysymyksissä. Ja meidän täytyy tietysti noudattaa menettelyitä, jotka näihin asioihin liittyvät. Synergian alalla tärkeää on myöskin, ja tiedän, että parlamentissa palataan tähän, on tämä Single European Sky-hanke, sitten on Cesar-hanke. Me haluamme toimia niin, että kaikki sotilaiden tarpeet, eivät ainoastaan ne, jotka liittyvät ilmavalvontaan, vaan kaikki tarpeet, jotka liittyvät kapasiteettiin, otetaan huomioon, yksilöidään. Ja sitten meidän Euroopan puolustusvirastossa pitää olla se paikka, jossa jäsenvaltiot puolustavat kansallisia etujaan ja ottavat huomioon myöskin Naton huolenaiheet. Ja tässä Single European Sky-hankkeessa sotilasvoimien on voitava jatkaa toimintaansa, mutta myöskin myönteisellä tavalla on voitava toimia näiden hankkeiden puitteissa. Synergiaa tarvitaan tietysti myöskin teknologian ja teollisen kapasiteetin osalta. Nythän meillä on työryhmä, jonka komissio on perustanut. Siellä on yhä enemmän synergiaa ja olemme iloisia työstä, jota teemme komission kanssa tämän työryhmän puitteissa. No, lopuksi uskon, että me olemme nyt ratkaisevassa käännekohdassa. Edessämme on tiettyjä riskejä siitä, että eurooppalaisten kyky turvata turvallisuus on heikompi. Meidän täytyy myöskin katsoa, miksi eurooppalainen turvallisuuspolitiikka, millaista lisäarvoa siihen liittyy ja mitä etuja. Ja myöskin täytyy katsoa, millaisia odotuksia on kumppanimme taholta. Eli meidän täytyy osoittaa, että me olemme turvallisuuden tuottajia ja että meillä on siihen riittävää kapasiteettia. Tämä viesti on mennyt läpi Yhdysvalloissa se oli haaste, mutta tämäkin on meille kannustin. koska se ei tullut näin selkeästi esille, eli me olemme kykeneväisiä kokoamaan kapasiteettia turvallisuuden takaamiseksi. Puolustusvirastohan on jäsenvälineen käytössä oleva väline, mutta tämä väline on tehokas vain, kun sitä käytetään poliittisesti oikein. Uskon, että olemme oikealla tiellä. Olin hyvin vaikuttunut siitä, kuinka puolustusministerit ovat sitoutuneita. Ne ovat hyvä yhä täsmällisempiä ja vaativampia työmme suhteen ja olemme saaneet myöskin poliittista tukea globaalisti ja erityisesti täältä Euroopan parlamentista. Kiitos. Kiitos. Ja nyt kollega Kaale Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa Rova Anu tänne ulkoasianvaliokuntaan. Tehän tiedätte, että täällä Euroopan parlamentissa ja ennen kaikkea CD-alivaliokunnassa me pidämme arvosta teidän työtänne. Ja kollega Lisekin mietinnössä on otettu esille se, että me katsomme, että teillä on rooli, joka kenties on voimakkaampi kuin mitä jäsenvaltiot tällä hetkellä haluavat. Ja kysynkin nyt vuosi tämän aloitteen jälkeen, joka koski voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä, mitä tästä on saatu aikaan uutena taitona, mitä on kehitetty. Ajattelen viime vuotta kokonaisuudessaan esitettiin niin 300 yhteistä hanketta, joita äh, Euroopan äh, yhteisöllishallinto esitti, mutta nyt kuulekin, että niitä enää 11, mitä on siis tapahtunut 289, miten pitkälle tässä on päästy. Voitteko kenties sanoa jotakin sitä, mitä näille hankkeille nyt vielä tapahtuu, ja jos niihin ei tartuta, miksi niihin ei tartuta? ajatellen tavoitetta 2020 ja tavoitteiden edistämistä pitemmäksi aikaa, miten pitkälti te katsotte, että nämä, miten voi puolustusvirasto osaltaan edistää sitä, että olemassa olevia aukkoja eri pätevyyksissä voidaan poistaa. Sitten se, mitä Naton pääsihteerimaissa, mikä te mainitsitte, näyttää hiukan ongelmalliselta se, että puhutaan tästä kyvystä ilmatankkaukseen. Libian kriisin yhteydessä todettiin, että Euroopan puolella ei ollut riittävästi kapasiteettia, ja herra Rasmussen sanoi, että kyllä, mutta amerikkalaisillahan on enemmän kuin tarpeeksi tässä kapasiteettia. No sehän on mukavaa, mutta jos on tilanne, jos amerikkalaiset sanovat, että, että tämä on nyt kyllä teidän takapihanne, hoitakaa asiaa itse eurooppalaiset, tämä koskettaa teitä, asia ei kuulu meille. Minusta tässä ilmatankkaus tapauksessa tilanne on se, että Ranska hankkii 14 Airbus-konetta, mutta ilmeisesti näillä korvataan olemassa olevia vanhoja koneita, joten tämä ei laajena kapasiteettia. Saksassa sanotaan, että kansallisesti on löyty lukkoon, että riittävästi on ilma Jos tämä on tilanne kahden suurimman osalta, en tiedä, miten tässä voidaan laajentaa kapasiteettia. Joko korvataan vanhoja tai sitten todetaan, että riittää. No sitten kysymys siitä vielä, miten voidaan todella kapasiteettiaukkoja poistaa. Te puhuitte, palaisin siihen, että puhuitte tästä horisontti 2020. Tästä on valmistelemassa lausuntoa nyt myös puolustusasioiden alivaliokunnassa voimme osaltamme edistää sitä, että näitä aukkoja poistetaan. Komissio on pyrkinyt tutkimaan siviilisotilaallisten tuotteiden tutkimusta, sen vahvistamista. Mitä te ajattelette? Ehkä tämä on yksinkertainen kysymys, mutta jos voisitte toivoa jotakin, minkä, mikä painopiste pitäisi silloin asettaa tässä siviilisotilaallisessa kapasiteetissa – mitä pitäisi kirjata siihen ajatellen horisonttia 2020, mihin eh, se puolustusvirasto puuttuisi silloin, mihin se tarttuisi. Kiitos. Duff. Um, I think, uh, we ought to be... Minusta meidän pitää olla aivan vilpittömiä ja rehellisiä. Sotilaallinen yhteistyö asehankinnoissa – puolustusmateriaalihankinnoissa ja tutkimuksessa on vasta aivan alkuvaiheissaan. Voin yhtyä edustaja Gallerin turhautuneisen, turhautuneisuuden tunteisiin ja todeta puutteet. Nähdäkseni on tapahtunut jonkinlaista vetäytymistä, kun ajatellaan kunnianhimon tasoa viime vuosina. Te itse, Rova Arno, puhutte usein suvereenisuudesta. Tämä ei ole sellainen käsite, jota kovinkaan paljon kuulisimme muilla politiikan aloilla – Euroopan integraation saralla. Selvästikin vallitsee ristiriita toisaalta niiden välillä, jotka haluavat pitää kiinni vanhentuneista kansallisen suvereniteetin muodoista ja retorisesti he toki toteavat, että ovat valmiita voimavarojen yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön. Joku tässä ei kyllä puhu aivan totuutta. Voisitteko aivan erityisesti vastata siihen kysymykseen, onko teidän mielestänne Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan puolustussopimus etu vai haitta, kun ajattelemme Euroopan puolustusvirastoa ja sen tehtävän hoitamista? Minusta se ainakin vie ponnistelut oikeastaan harhaan reitiltään tai pyrkimyksestään ja estää keskittymistä kapasiteetin rakentamiseen puolustusviraston avulla. Ja lopuksi Turkki. Mitkä ovat kustannukset siitä, että Turkki ei osallistu puolustusviraston työhön? Thank you very much. Kiitos. Rova Lösing. Ja, vielen Dank. Ich schließe nyt haluaisin jatkaa siitä, mistä edellinen puhuja puhui, mutta ehkä hiukan eri suuntaisesti. Kansallinen itsemäärääminen. Te puhuitte, vertasitte hiukan yhteistä kansainvälistä ponnistelua siinä, että rakennetaan sairaala. Ja sanoitte, että se on tällaista verrattavissa kansainväliseen toimintaan sotilaissa konflikteissa – Minusta kuitenkin on olemassa tiettyjä eroja ja on syitä siihen, miksi avoimuus ja kansallinen itsemäärääminen osallistumisessa aseellisiin konflikteihin on asioita, pitää käsitellä hyvin herkkänä asiana. Minusta aivan oikein. Saksassahan meillä on parlamentin varaus, joka liittyy sotilaisiin aseellisiin konflikteihin ulkomailla, ja tähän liittyy myös kysymykseni. Miten todellisuudessa otetaan huomioon se, että on olemassa tällainen parlamentaarinen varaus. Voitteko varmistaa, että esimerkiksi niputettu kapasiteetti, jossa on mukana saksalaista kapasiteettia, ei sy- että sitä ei synny, jos Saksan liittopäivät tämän yhdistämisen, voimayhdistämisen yhteiskäytön puitteissa hylkää tämän hankkeen. Haluaisin kuulla täsmällisemmin, miten tämä voidaan sitten ottaa huomioon, jos liittopäivät torjuu tällaisen esityksen. Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Kenties puheenjohtaja ei aivan nimeä kuullut nyt täsmällisesti. No, kiitos. Thank you very much for... Kiitos, Rova Ahmo, puheenvuorostanne. Kiitos siitä, että olette paikalla tänään. Minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy Single European Skies-hankkeeseen, yhtenäiseen eurooppalaisen ilmatilan. Ja aivan konkreettisesti Tämä on minusta merkittävä lisäarvoa tuova hanke. Totta kai sillä on myös vaikutuksensa. En nyt puhu kustannuksista, joka kenties on pienempi kysymys, mutta kun ajatellaan eri maiden armeijoita, sotilasvoimia, niin Se kyllä aiheuttaa merkittäviä lisävaatimuksia, ainakin pienten jäsenvaltioiden näkökulmasta. Totta kai me kaikki haluamme, että tämä hanke käynnistetään mieluummin pian kuin vasta myöhemmin, mutta olemme kuitenkin riippuvaisia eri jäsenvaltioiden vapaaehtoisista panoksesta – Onko teillä minkäänlaisia arvioita siitä, mikä on kunkin maan suhteellinen painoarvo näissä kustannuksissa sotilaallisesti? Ja onko keinoa rohkaista näitä maita, jotka tällä hetkellä ovat varsin epäsymmetrisessä vaiheessa rahoituksen näkökulmasta, niin että saataisiin tämä hanke toimimaan myös näissä maissa. Kiitos. Kiitos. Minä olen jo usein otteeseen keskustellut Rova Arnon kanssa, kun käsittelin eh, mietintöä, joka liittyi talouskriisin vaikutukseen tällä sektorilla. No, puhuimme Siis teidän kanssanne ja teidän työntekijöiden kanssa. Haluan kiittää tässä sydämellisesti. Minulle se oli mietintöä laatiessa suureksi avuksi. Muutama kommentti. Mutta haluaisin sitä kuitenkin kaksi kysymystä, tällaisen yleisen ja sitten yksityiskohtaisemman. Ensin yksityiskohtaisemman, koska se on lyhyempi. Euroopan puolustusvirasto onko se tyytyväinen yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa? Kysyn tätä erityisesti siksi, että tiedän, että yhteistyön taso vaihtelee riippuen siitä, miten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet hankkeisiin. Ja haluaisinkin kysyä, oletteko tyytyväinen yhteistyön tasoon nimenomaan uusien jäsenvaltioiden kanssa Euroopan unionissa? Ja toinen kysymys. Siinä on kysymys joka niin, tällaisesta uneksimisesta. Minkälainen budjetti teidän mielestänne se olisi ihanteellinen budjetti? Mikä olisi viraston kannalta asianmukainen budjetti, jotta kaikki voitaisiin toteuttaa, kaikki toimet, jotka viraston teidän mielestänne tulisi toteuttaa? would like to thank you very much and also... Haluaisin kiittää teitä kovasti ja kiittää myös siitä, että saan myös unelmoida ja esittää toiveeni. Alkuun edustaja Kallerin kysymykset. Mitä tapahtui niille mahdollisuuksille, joita aiemmin esitettiin voimavarojen yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä, mutta jotka eivät enää ole mukana? Tärkeää on se, että identifioidaan nämä mahdollisuudet, osoitetaan niille voimavarat, henkilöstö ja tartutaan tilaisuuteen aina kun se on mahdollista. Mehän halusimme osoittaa, että me voimme välittömästi ryhtyä toimeen ja ottaa huomioon se tilanne, joka monilla jäsenvaltioilla on edessään. Te tiedätte tämän paremmin, paremmin kuin minä. Monilla on hyvin vaikea tilanne rahoituksen näkökulmasta. Vaaditaan dramaattisia rakenneuudistuksia ja niin edelleen. Sama tilanne oli edessä myös Natossa. Meillä on siis 11 eri elementtejä sisältävää hanketta. Kun puhumme ilmatankauksesta, se on yksi kyvyn tai puolustusresurssien osa-alue, mutta näitä on muitakin. Nämä voidaan yhdistää ja päästä merkittäviin lukuihin. Kun me keskitymme siihen, mikä on jo valmista ja kypsää, niin totta kai olemme keskittyneet kaikkeen tähän, mutta emme suinkaan unohda kaikkea muuta, emmekä halua, että kukaan näin toimisi. Kun ajattelemme kaikkea sitä, mikä liittyy miehistön kuljetukseen ilmateitse, ilman kuljetuksiin, niin tässä ministerit ovat käyneet keskustelua keskenään siitä, pitäisikö pyrkiä näkevyyteen ja korkean profiiliin vai päinvastaiseen niin, että toimittaisiin käytännönläheisesti. Totta kai täytyy huomioida myös kansallinen poliittinen tausta. Virastossa viraston johdossa. Ikävä kyllä. Meidän täytyy tukea jäsenvaltiota, olipa niiden poliittinen tilanne mikä tahansa, ja pyrittävä tuloksiin. Emme tietenkään unohda kaikkia muita mahdollisuuksia. Me esittelemme säännöllisesti ehdotuksiamme ministereille. Toteamme, että esimerkiksi pitää tiedustelutoimintaa kehittää ja osittain tähän puututtiinkin mutta kyllä ministerien täytyy hyvin kattavasti puuttua ja tarttua näihin kysymyksiin. Sama pätee satelliittitarkkailuun jatkossa. Tämä on kysymys, johon on panostettava. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki avaruuspuolustuskykyyn liittyvät kysymykset vaativat huomiotamme ja parlamentti totta kai on korostanut tätä. Me todella uskomme, että tämä on sellainen ala, johon meidän täytyy panostaa monenvälisesti ja erityisesti Euroopan tasolla. Meillä on merkittäviä hankkeita, jotka ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on toimia Euroopan tasolla. Sitten horisontti 2020. Ja kysyitte, mikä olisi ihanteellisesti se ala, jolla työtä teemme. Tietysti taipumuksena tässä helposti olisi kirjoittaa melkomoisen pitkä toivelista. Kybertekniikka, meritekniikka. Mutta haluaisin keskittyä sellaiseen kysymykseen, että olemme työstäneet komission kanssa paljon, eli miehettämättömät tiedustelulennot. niin meillä on miehistämättömiä tiedustelualuksia ja lentoja. Ja kun ajattelee tällaista tyypillistä konetta, sillä on myös so- siviilipyrkimyksiä sotilaallisten tavoitteiden lisäksi. Virastossa sertifiointi, sääntely – kaikki tähän liittyvä on meille päivittäistä työsarkaa niin, että tämä kaikki voidaan huomioida ilmatilassa. Totta kai meillä on oltava käytössämme myös tekniikkaa niin, että, että ilmatilassa kaikki sujuu turvallisesti. Tätä me kehitämme, kehitämme näitä teknologioita. Toki se on varsin kallista toimintaa. Me todellakin haluaisimme, että tällaisessa aiheessa, jossa teemme yhteistyötä komission kanssa, saisimme resurssit lähenemään EUn budjetin näkökulmasta ja myös jäsenvaltioissa. Jos nyt vielä yhden toiveen saan esittää, niin se olisi nimenomaan tämä. Kyseessä on tekniikka, joka voi palvella sekä siviilipuolta että sotilaallista puolta. Ja Tätä kautta saamme lisäarvoa, kun yhdistämme tutkimusta, voimme tehdä, äh, saada saavutuksia sotilaspuolella, siviilipuolella, ja tähän äh, sisältyy myös sääntelyelementti. No sitten ilmatankkaus. Olette tavallaan oikeassa. Jos pystyisimme lisäämään huomattavalla tavalla tässä resurssiamme, niin totta kai vaikutus olisi merkittävä. On kuitenkin eri tapoja päästä tähän kapasiteetin lisäykseen. Yksi tapa on ostaa koneita. Tietyssä mielessä tämä on tapa varmistaa, että kapasiteetti on käytössä ja näin luodaan myös yhteydet teolliseen perustaan – tällä alalla. Meillähän on eurooppalainen teollisuus perusta myös tällä alalla. Tällä työllä on myös muita pyrkimyksiä. Normaaliaikoina on paljon yli tunteja. Sen takia äh, kannustamme jäsenvaltioita työhön tässä kysymyksessä. Meillä on tietty määrä koneita, tankkereita, mutta jos yhdistetään koulutus, logistinen tuki, niin päästään parempaan suorituskykyyn. Näitä molempia osia on työstettävä. Tarvitaan parempaa eh, suorituskykyä, mutta yhtä aikaa on myös järkeistettävä käyttöä. Edustaja Duff. minä en ole siinä tilanteessa, että voisin todeta, voinko yhtyä turhautuneisuuteenne vai en. Olen käyttänyt sanaa suvereniteetti, itsemääräämisoikeus varsin usein. Sitä ei usein kuule EU-politiikan yhteydessä, niin toki siitä puhuttiin valuutta-asioiden yhteydessä. Nyt meillä on euroalue ja Euroopan yhteinen valuutta puolustusalalla. Ja mehän jo kuulimme havainnollistavan kysymyksen siitä, että mitä tapahtuu, jos kansallinen parlamentti sanoo ei. Tätä mahdollisuutta on kunnioitettava. Suvereniteetti minusta on ensinnäkin realiteetti, joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioissa on tietyt menettelyt, jonka pohjalta toimitaan äh, tämän maan mukanaolon määrittämiseksi tietyssä konfliktissa. Jos on sotilaskapasiteettia, sitä voidaan käyttää äh, yhteisen turva, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Sitä voidaan käyttää kansallisesti YK kautta, tietyissä tapauksissa Naton kautta. Tätä minä tarkoitan, kun puhen, puhun suvereniteetistä. No sitten täällä oli viittaus liittopäiviin. Virastona meidän on huomioitava tämä realiteetti. Perustuslailliset järjestelyt eri jäsenvaltioissa ovat erilaisia ja niiden mukaisesti päätetään, käytetäänkö voimavaroja vai ei. Me keskitymme kahteen seikkaan. Yhden jo mainitsinkin. Kaikki sellaiset kysymykset, jotka eivät ole kovinkaan herkkäluonteisia, tukitoimet, koulutus ja niin edelleen. Eli mitä pidemmälle mennään huollon koulutuksen yhdistämisessä, yhteiskäytössä, tämä lisää eurooppalaisuutta, mutta totta kai sellaisella tasolla, joka on hyväksyttävissä poliittisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Toinen tekijä on se, että käytetään hyviä kokemuksia hyväksi ja hyviä järjestelyjä, joita meillä on tiettyjen aloitteiden puitteissa. Esimerkiksi ilmakuljetusjohto johtorakenne, jota on käytetty. Tässäkin kyse on voimavarojen yhdistämisestä ja käytöstä. Tietyt maat halusivat toimia niin, että ne eivät estä muiden toimintaa, vaikkakaan ne eivät itse voineet osallistua tähän toimintaan. No sitten Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välinen sopimus. puhuisin tässä kyllä ranskalais-brittiläisestä sopimuksesta, koska täytyy muistaa myös kotit. En minä tiedä, onko tämä nyt siunaus vai kirous, mutta uskon, että kyllä me voimme sopimuksesta hyöpyä, hyötyä. Ja ensinnäkin se osoittaa, minkälaiseen luottamukseen voidaan päästä kahden jäsenvaltion välillä luontaisesti ne eivät ole taipuvaisia pääsemään tällaiselle luottamuksen tasolle. Tämä on oikeastaan hyvä opetus meille siitä, että voidaan päästä myös tällaiselle luottamuksen tasolle silloin, kun poliittista tahtoa löytyy. Täytyy olla myös asianmukaiset määräykset, joilla varmistetaan, että luottamus säilyy. Ja totta kai kansallista päätöksentekomenettelyä on kunnioitettava. Tiettyjä määräyksiä on kehitetty tässä ranskalais-brittiläisessä sopimuksessa. Niitä voidaan laajentaa myös muihin asioihin. Meillä on Nordefco ja Beneluxin yhteistyö. Puolustusvirastossa me katsomme, että tämä menestys kantaa myös virastoa eteenpäin. Kaksi jäsenvaltiota päätti tässä merihankkeessa mennä eteenpäin, Ranska ja Iso-Britannia. Ja nyt Okkaria pyydetään hallinnoimaan tätä ohjelmaa. Nyt katsotaan, haluavatko muut jäsenvaltiot liittyä mukaan tähän operaatioon, ja me sitten mahdollistamme sen. Sitten Cesar, onko vielä aikaa? Cesar-hankkeesta. Meidän täytyy tukea jäsenvaltioita niin, että voisimme ennakoida kaikki tekijät, jotka vaikuttavat loppukustannukseen. 7 miljardia euroa on mainittu lukuina. Mehän keskustelemme säännöllisesti Cesarista ja Totta kai näitä lukuja täytyy vielä viilata. Ne voivat olla hyvinkin erilaisia kuin nyt tämä alustava 7 miljardia. Täytyy huomioida eri tekijät, jotka vaikuttavat tähän summaan. Ja kun varustellaan koneita, niin usein käy niin, että jälkikäteen täytyy sitten tehdä asennuksia – normaali menettelyssä ei välttämättä vielä tiedetä, mitä tarpeita myöhemmässä vaiheessa tulee. Haluan tukea jäsenvaltioita niin, että ne voisivat ennakoida Cesarin jatkovaatimukset ja totta kai niillä on myös mahdollisuus vaikuttaa kaikkeen tähän. Jäsenvaltioiden tarpeet on otettava huomioon, mitä tehdään eurokontrollin tasolla – ja mitä erityistarpeita Natossa on. mehän emme tietenkään puhu kolmesta miljardista, joka ehti suoraan menisi siis sotilaalliseen toimintaan. Tämä ei ole mahdollista, mutta tiettyä tekniikkaa, teknologiaa voidaan käyttää sekä eh, siviili- että sotilassovelluksissa ja tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös sotilasalalle. Ja sitten viimeiseksi, herra Lisek, kiitos kiitoksista ja yhteistyöstä. Mielellämme luemme teidän mietintönne. No sitten arvio yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa. Haluaisimme aina, että yhteistyö olisi parempaa ja että jäsenvaltiot täysin käyttäisivät hyödykseen puolustusvirastoa. Meidän täytyy keskittyä toimintaan. Ministerit eivät aina tiedä kaikkea, mikä taustalla pyörii. Meillä on oltava käytännönläheinen lähestymistapa ja toisaalta meillä on hankkeita, jotka ovat näkyvämpiä, jotka varmistavat sen, että kaikki ymmärtävät, että puolustusvirastoa voidaan käyttää. On vanhoja ja uusia jäseniä, mutta ei tämä rajalinja kovinkaan selvä ole. No sitten ihan ne budjettini. Kenties unelmoin liian järkevästi, mutta tämähän nyt riippuu siitä, mitä me teemme. Jos tarkoitus on kehittää hankintavirastoa. Tämähän olisi oikeudellisesti mahdollista, mutta täytyy katsoa, mikä on jäsenvaltioiden toimi. Meillä on OKKAR, Naton puolustusmateriaalien yhteistyöorganisaatio, ja siellä on oma budjettinsa. Jos jäsenvaltiot todellakin ovat vakuuttuneita siitä, että halutaan parantaa sitä vastinetta, jota me saamme rahalle, niin sitten täytyy siirtyä tälle uudelle tasolle ja luoda tiivis yhteys Okkariin, joka tekee yhteistyötä myös näissä puolustusmateriaalihankinnoissa. En kuitenkaan mainitsisi mitään numeroa, tarvitaanko yksi lisää nolla vai kaksi prosenttia. Kun otetaan huomioon ne tehtävät, jotka ovat hyödyllisesti hoidettuja viraston tasolla jäsenvaltioiden sopimuksesta, niin ensinnäkin meidän täytyy pystyä toimimaan kestävästi ja toiseksi meidän täytyy saada erityisrahoitusta jäsenvaltioilta erityishankkeille – jotka ne haluavat toteuttaa. Kiitos. Äh, Kiitos, Rovanu. Ehkä olet juuri sillä hetkellä salissa. Pyydän anteeksi sitä, mutta sanoit tämän alussa puhutaan näistä pistä budjeteista, joita on kaikkialla, että mitä pitäisi tehdä henkilöstön rahoittamiseksi Euroopan puolustusvirastossa – miten se, kun ajatellaan se rahoitus Euroopan budjetista, on, jos siitä keskustellaan myöskin nyt tässä monivuotisen rahoituskehityksen yhteydessä, niin mikä on teidän mielipiteenne tässä? Well, we are an agency with a... Me olemme virasto, jolla on erityisasema. Meillä on rajoitus, joka on varmaan pahempi kuin EUn budjetissa, mutta samaan aikaan henkilöstö kiertää hyvin nopeasti ja siellä on paljon asiantuntijoita, jotka toimivat hyvin lyhyen aikaa meillä. No, sanoisin, että todennäköisesti meidän pitäisi pitää kiinni tästä yhteydestä jäsenvaltioihin henkilöstökysymyksissä. Ja sitten täytyy katsoa tätä budjetin erityispiirteitä. Olisi hyvä, jos saataisiin aikaa synergiaa EU-budjetin kanssa. Se on mahdollista, se on oikeudellisesti mahdollista, se on komissiollekin mahdollista. En nyt puhu itse henkilöstöstä, vaan näistä erityisistä yhteisrahoitustoimista. Niistä on mahdollisuus tehdä päätös, ja te voitte sitten poliitikkoina päättää. Ja sehän on mahdollista komission suhteen. Kiitos. Pelkäsinkin, että antaa se juuri tämän vastauksen. Meidän pitää ajatella tulevaisuutta ajatellen. No niin, kiitos. Wir müssen jetzt schnell machen. Meidän on nyt oltava nopeita. Keskustelua budjetista ei tänään voida käydä, koska me olisimme työtä kello puoli kolmelta. Ja ajattelen sääntöjä. Keskus pitää kokous pitää saada päätettyä kello 18 mennessä. Mutta haluaisin, että keskustelisimme kuitenkin vielä lyhyesti Paletskisin mietinnöstä, jotta se meille lyhyesti esitellään ja sitten katsotaan, onko jotakin kommentteja, jotka liittyvät äänestysten valmisteluun. Kiitoksia kollegoille kansallisista parlamenteista. Toivon, että nautitte tästä tilaisuudesta että voimme jatkaa tällaisia keskusteluja. Kiitos. Herra Paletskis, olkaa hyvä. Missähän te olette? Thank you, Chairman. Kiitoksia. Energiapoliittinen yhteistyö rajojen yli. Lausunto on jatkoa energiamietinnölle, joka hyväksyttiin parlamentissa viisi vuotta sitten. Ei ole yllätys, että Sarjus Volski on ollut erityisen aktiivinen tarkistusten tekijä ja haluaisin kiittää häntä ja muita kollegoita. Yhteensä tarkistuksia on tullut 44. Valtaosa niistä on hyväksyttävissä kaikille poliittisille ryhmille. Asiakirjan työstäminen osoitti jälleen kerran, että Euroopan parlamentissa on hyvin laaja konsensus sen suhteen, että tarvitaan yhteistä energiapolitiikkaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Sitten tarkistuksista. Osa niistä kuuluu teollisuusvaliokunnan toimintavaltuuksiin ja ne ovat jo mietinnössä mukana. Varjoesittelyiden kanssa olemme tehneet kuusi tar- kompromissitarkistusta ja on pari tärkeää kohtaa, joita lausunnossa on korostettu. Ensinnäkin, koska EU on hyvin riippuvainen energiantuonnista, hankintalähteiden ja läpikulkureittien monipuolistaminen on kiireellinen ja olennainen tekijä. Ja myöskin uusiutuvat energialähteet ovat tärkeitä Euroopan energiaturvallisuuden kannalta. Energiasuhteita täytyy edistää ja meidän täytyy edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa, vastuullista luonnonvarojen käyttöä ja niin edelleen. On myös tärkeää, että on parempaa koordinointia neuvoston ja komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa – jotta ne toimivat yhdessä asioissa, jotka liittyvät yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan energiakysymyksissä. Ja uusille jäsenvaltioille on erityisen tärkeää se, että komissio valvoisi ja panisi täytäntöön korkeita turvallisuusstandardeja, jotka liittyvät ydinvoimaan EUn naapurivaltioissa, ja pitää käyttää kaikkia välineitä ja sopimuksia tähän tarkoitukseen. EUn naapurivaltioiden tulisi suorittaa EUn riski- ja stressitestit. Sitten Volski. First. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan todeta, että on hyvin tärkeää, että jälleen kerran tartumme ongelmaan, niin kuin Paleski totesi, Tähän tartuimme viisi vuotta sitten. Haluan onnitella Paletskia yleissaavutuksesta, mutta haluaisin hieman kommentoida asian sivusta oikeastaan siitä, että valiokunta on menettänyt johtoroolinsa energiapolitiikassa. Ja ITRE on tässä voittanut. Meillä on sääntö 50, jonka pohjalta toimimme, ja ITRE on vastuuvaliokunta, vetoaisin puheenjohtajaan ja valiokuntaan niin, että saisimme tässä palautetuksi toimivaltuutemme jatkossa. Meillä ei ole varaa menettää kaikkea sitä perintöä, jota olemme viiden vuoden aikana kerryttäneet tällä alalla. Tarkistuksia on lukuisia. Lopullinen teksti on mielestäni tyydyttävä ja onnittelen. Onnittelen Paletskia kokonaistuloksesta. Me korostamme EUn keskeistä roolia energiapolitiikassa. Haluaisimme, että oltaisiin aktiivisemmin mukana kolmansien maiden kanssa energiapolitiikan alalla kuin mitä tällä hetkellä on tilanne. Paikan päällä valtuuskuntien pitäisi myös olla mukana tässä politiikassa ja pyydämme komissiolta suunnitelmaa, tiekarttaa, niin että saamme lainsäädännöllistä seurantaa energiaturvallisuudesta, energiapolitiikasta. Viittaisin mietinnön aivan eräisen tiettyyn kohtaan. Täällä on hyvä kompromissi numero neljä, aiheena Venäjä. Vetoan, että poliittiset ryhmät tukisivat tätä, koska toimimme säännön 50 mukaisesti, niin täysistunto äänestää ja tuen sitä täysin. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä muista ryhmistä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Tämä sopimus Tämähän kuuluu komission jäsen Oettingerille, joka vastaa energiakysymyksistä. Ja meillä on, me olemme painostaneet näiden kumppanuussopimusten suhteen. Ja yhä enemmän valiokunnan pitäisi olla yhteydessä komission. Meidän täytyy toimia vähän niin kuin kansallisissa parlamenteissa. Eli valiokunta on yhtäältä vastuussa, mutta toisaalta ministeri. Muuten meillä on jatkuvasti ristiriitoja. Meidän täytyy katsoa rajat ylittyviä kysymyksiä. Ja sitten täytyy katsoa, miten työt on jaettu valiokuntien välille. Siihen asiaan täytyy puuttua, koska nyt olemme tilanteessa, jossa valiokuntien puheenjohtajien kokous tarkastelee asioita ja siellä on taistelua näistä vastuukysymyksistä ja joskus kolme, neljä, viisi kuukautta menee hukkaan, koska tätä vastuuta ei pystytä jakemaan Ja artiklan 50 nojalla on myöskin toimittu näin. Aina kun tulee joku hanke, niin valiokunnat haluavat sen omalle kontolleen. Ja meidän täytyy vielä keskustella siitä, että valiokuntien puheenjohtajat muuttavat työjärjestystä tässä mielessä. Esimerkiksi kauppakysymyksessä ei neljän kuukauten ole pystytty neuvottelemaan – tai toimimaan. Ja aika kuluu, ja mielestäni se on aivan järjetöntä. Meillä on säännöt ajalta, jolloin Euroopan parlamentilla ei ollut sananvaltaa, joten meidän täytyy nyt nopeasti toimia tässä. Eli kiitoksia Sarjus Volskille. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän lausuntoon? Ei ole. Eli tästä äänestetään sitten huomenna. Onko komissiolla vielä jotain sanottavaa? Thank you very much. Uh, I'd like to take... Kiitos. Haluaisin käyttää tilaisuutta vain lisäkseni siihen, että komissio on tyytyväinen itse lausuntoon ja suureen osaan tarkistuksia, jotka liittyvät komission tiedontoon syyskuulta. Haluaisin sanoa myöskin, että lausunnossa katsotaan mikä merkitys, korostaa mikä merkitys on ulkoisella energiapolitiikalla ajatellen EUn energiapolitiikan tavoitteita ja sitä, että on tarvetta vahvistettuun yhteistyöhön, ei pelkästään energiasopimusten kanssa, joita jäsenvaltiot ovat tehneet. Haluaisin kuitenkin myös viitata muutamaan asiaan, ajatellen tarkistuksia, jotka on tehty. Mitä tulee tiekarttaan, haluaisin muistuttaa, että tiedonanto sinänsä ei pelkästään määritä prioriteetteja, vaan myöskin siinä on pitkä luettelo avaintoimista, selkeistä toimista, joita ollaan panemassa toimeen, joita on pantu toimeen viime syyskuusta. Toimi on siis käynnissä, se on etenemässä sitä jatkuvana tai esimerkin tästä esimerkiksi sopimuksen Venäjän ja valko -Venäjän kanssa, joka liittyy sähköverkkojen äh, hallinnointiin, josta saimme, johon saimme valtuutuksen tämän vuoden alkupuolella ja josta aloitettiin neuvottelut viime kuussa. Toiseksi on selvää, että EUn kahden ja monenkeskiset sopimukset ovat tärkeä mekanismi varmistaa yhtenäiset toimintamahdollisuudet, avoimuus ja tasapaino suhteissa. Tämä koskee kaikkia sopimuksia, ei pelkästään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia. Ja kun neuvotellaan sopimuksista maiden kanssa, pyritään aina edistämään näitä periaatteita – ja relevantteja elementtejä, jotka liittyvät EUn akiihin. Haluamme osoittaa, että meidän markkinamme ovat avoimet osallistumiselle kolmansien maiden yhtiöiden taholta. Mitä tulee sitten erityisiin energiaturvallisuuslausekkeisiin, niitä ei ole, mutta meillä on yleisiä turvallisuuslausekkeita, kiistojen ratkaisu ja varten myöskin, se myöskin ennakkovaroitusjärjestelmiä. Meillä siis on olemassa erinäisiä välineitä jo käytössämme. Mitä tulee yksipuolisiin muutoksiin kauppasopimuksissa, yritykset, niin niiden täytyy toimia tietty menettely mukaisesti, joka liittyy sovitteluun ja ratkaisuun, jotka on luonnosteltu, osoitettu näissä kauppasopimuksissa. Ja lopuksi vielä komission tiedonannossa puhuttiin siitä, että olla pitää olla rooli neuvoteltaessa sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä pitkälti olisi mahdollista myöskin, kun on kysymys suurista eh, infrastruktuurihankkeista, jotka liittyvät eu verkkojen yhdistämistä kolmansiin maihin. Tämä olisi se, millä voitaisiin puuttua hallinnollisiin eh, sääntely eh, epävarmuuksiin neuvottelessa tai kolmansien maiden kanssa. Tämä on sopimuksia, jotka on tehty EUn Azerbaidžanin tutkimusten kanssa, joka liittyy kaasun kuljetusputkiin ja tätä kautta voidaan sanoa, että ne sopimukset eivät suinkaan pyydi siihen, että luotaisiin niiden puitteissa selkeästi sopimukset. Näistä pitää tehdä erityisiä sopimuksia kaupallisten toimijoiden. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Herzlichen Dank. Herr Saryusz-Wolski. Kiitoksia sitten Saryusz-Wolski. Thank you, Mr. Chairman, for your, your... Kiitos puheenjohtaja kommenteista, jotka liittyvät minun kommentteihini. Vielä selkeyttääkseni tunnustan, että energiapolitiikassa totta kai on ulkopoliittinen ulottumus ja Oettinger on tähän tarttunutkin. Kun sanon, että tämä kuuluu meidän toimivaltuuksiimme, niin en minä puutu työnjakoon komission ja ulkoisen hallinnon välillä. Näin tämä nyt on, mutta ei sen pitäisi vaikuttaa meihin parlamenttina ja mitkä valiokunnat käsittelevät näitä kysymyksiä. Paletski mainitsi sen, että työtä on tehty jo monta vuotta, eikä tämä ole enää mikään ongelma. Kyse on todellakin puhtaasti ulkopolitiikasta ja turvallisuuskysymyksestä. Tämän valiokunta on laajasti hyväksynyt ja parlamentti on sen äänestyksellä vahvistanut. Onpa tämä sitten kenen tahansa käsissä, energiasaamikomissaarin, joka tekee erinomaista työtä vai jossakin muus, muissa käsissä, niin yhteistyötä joka tapauksessa pitää tehdä. Kiitoksia. Oli hienoa, että sanoit, että joku saksalainen poliitikko sanoi jotain järkevää tästä asiasta. No, vitsi vitsi. Mutta tämä vastuukysymys, siitä täytyy keskustella Albertinin kanssa. Ja Paletskis, onko teille vielä jotain sanottavaa? Ei. Eli huomenna äänestämme tästä ja artikla 50 nojalla meillä on mahdollisuus saada läpi kaiken näköisiä asioita. Ja meidän täytyy sitten sopia vastuuvaliokunnan kanssa tästä jotta meillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Energiapolitiikka on hyvin ratkaiseva väline ja osa myöskin ulkopolitiikkaa. Sarjusvoski on täysin oikeassa. Muistuttaisin vielä, että huomenna emme äänestä Israelista. Komission valmistelut asiakirjoja, mutta mitä tulee oikeusvarmuuteen, niin komissio ei pysty toimittamaan tekstejä meille huomiseksi. Ja sitten esittelijä ja minä sovimme, että odotamme tätä asiakirjaa. Toivottavasti tämä sopii teille. Eli tämä kohta poistetaan esityslistalta huomisen osalta. Odottelemme siis komission tekstiä. Hauskaa illan jatkoa.